Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, nyt aloitamme tämän iltapäivän kokouksemme, INTA-valiokunnan kokous. Ja ensimmäinen esityslistan kohta on esityslistassamme numero 21, sanoo puheenjohtaja, nimittäin keskustelu Euroopan oikeusasiamiehen Emilio O'Reillyn kanssa tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin oikeusasiamieshän on toteuttanut erityistutkimuksen näistä vientiluotoista jäsenvaltioissa. Ja tämä on taustana nyt sille, että asia on meillä tämän päivän kokouksemme esityslistalla. On todella hienoa, että oikeusasiamies O'Reilly on täällä vieraanamme ja voi näin nyt sitten antaa meille vähän sisäpiirin tietoa mahdollisista eh, kriittisistäkin ulottuvuusista, joita näihin tukiin eh, eli vientiluottoihin liittyy. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvää iltapäivää kaikille. Arvon edustaja Lange, hyvät jäsenet, kiitoksia kutsusta. Kuten tiedätte, mm, tehtäväkenttäni koskee hallinnollisia ja poliittisia asioita, ja siksi työni ei useinkaan mene teidän valiokuntamme tärkeän työn päälle. Usein <clears throat> se liittyy komission rooliin, joka liittyy informaation keräämiseen. Nyt ö, kerron teille valituksesta, jonka sain. Se liittyy siihen, miten komissio ö, on tehnyt tarkistuksen vientiluottovirastoista. virastoista ja uskon, että tämä, tämä asia saadaan päätökseen aika pian. Helmikuussa 2016 EcoWatch, joka on kansalaisjärjestöjen kansainvälinen koalitio, jotka siis valvovat vientiluotto, äh, luottoasioita, äh, teki valituksen. Nämä virastot antavat tukea yhdistyksille tai äh, Äh, vastaaville tahoille jo investointitukea äh, silloin, kun on kyse riskaabelista investoinnista, jota yksityiset äh, sijoittajat eivät välttämättä uskalla tehdä. Halutaan ottaa huomioon esimerkiksi riskit ympäristölle. No, tietenkin noudatetaan EUn lainsäädäntöä, ja kansallisten kertomusten perusteella komissio antaa vuotuisen kertomuksen Euroopan parlamentille, jossa muun muassa puhutaan siitä, kuinka nämä vientiluottovirastot ovat noudattaneet EUn lainsäädäntöä ja arvoja. Nyt on väitetty, että komission tekemä arvio ei ole ollut riittävän kattava, kun otetaan huomioon EUn tavoitteet edistää sekä ihmisoikeuksia että ympäristöä, ympäristön oikeuksia ja suojella sitä. Minä olen, kun minä otin tämän jutun vastaan, muistin ne kriittiset kommentit, joita tämä valiokunta oli esittänyt komissiota kohtaan. Janik, Janik oli tuolloin varjoesittelijänä. Ja minä olen siis tutkinut tätä komission tarkastusasiaa ja olen myös tehnyt yhteistyötä kahden oikeusasiamiehen verkostoon kuuluvan oikeusasiamiehen kanssa olen siis tehnyt yhteistyötä. Ja olen todennut, että komission käytänteitä tulisi parantaa. Olen sitä mieltä, että löydökseni ovat sama, samalla linjalla kuin tämän valiokunnan löydökset vuonna 2013, ja siksipä 11.5.2017 tein kolme ratkais, ratkaisuehdotusta komissiolle yksi. Komission tulisi kuulla ää, kansalaisyhteisöä ja kaksois V ES ja sen tulisi laatia tällainen tarkastuslistamalli, jossa otettaisiin huomioon muun muassa ihmisoikeudet ja ympäristön oikeudet. Ja kaksi, sen jälkeen, kun komissio on ollut yhteydessä jäsenvaltioihin, sen tulisi laatia suuntaviivat, joiden avulla se voisi auttaa jäsenvaltiota raportoimaan komissiolle. Tämä parantaisi komission analyysin kattavuutta ja sitä, kun se arvioi kansallisia raportteja. Ja numero kolme, komission tulisi ryhtyä toimiin, jotta se voisi vahvistaa sitä analyysiä ja arviointimenettelyä, jota se käyttää ja samalla parantaa sitä kertomusta, jonka se antaa Euroopan parlamentille. Komissio alun perin torjui ehdotukseni. Se sanoi, että ehdotukseni menevät pidemmälle kuin mitä lainsäädäntö tällä hetkellä sallii komission tekevän. Minä olin eri mieltä komission kanssa ja 23. toukokuuta tänä vuonna annoin ehdotukseni täysimittaisena oikeusasiamiehen suosituksena. Päätelmäni perustuvat kolmeen seikkaan. Ensinnäkin liitteen yksi sanamuoto. Asetuksessa sanotaan, että komission täytyy laatia vuotuinen katsaus Euroopan parlamentille, joka perustuu tähän tietoon mukaan luettuna arviointi, joka koskee sitä, kuinka ekat ovat noudattaneet EUn velvoitteita. EUn velvoitteet sisältävät ihmisoikeuksien kunnioittamisen samoin kuin luonnon suojelun. Toiseksi Hyvän hallintotavan periaatteet edellyttävät, että kun EUn instituutiot tekevät arviointeja, arviointien täytyy olla täsmällisiä, riippumattomia, objektiivisia, niiden täytyy perustua riittävään tietoon. Jos lainsäädännössä ei aseteta yhdenmukaisia standardeja raportoinnille, niin se ei tarkoita sitä, etteikö komissio voisi tehdä enempää kuin vain pelkän minimin arvioinnin täytyy perustua vakaihin tarkastuslistoihin ja selkeisiin suuntaviivoihin jäsenvaltioille. Parlamentin 2013 mietintö meni samaan, oli samalla linjoilla kanssani. Toimistoni on tarkkaan tarkastellut komission arvioita. Valitettavasti ne eivät ole mahdollistaneet riippumatonta arviointia ja analyysiä, ja tästä syystä olen tehnyt sen johtopäätöksen, että komissio on tehnyt mm, virheen hallinnoinnissaan. Ja komissio on edelleen sitä mieltä, että asetus ei anna sille lupaa kertomaan jäsenvaltioille, mitä tietoa niiden tulisi antaa. Mutta komissio on kuitenkin yhtä mieltä siitä, että se voisi ryhtyä toimiin parantaakseen raportointiprosessia ja se tulee soveltamaan suosituksia. Komissio sanoi eh, aivan selvästi, että se tulee kuulemaan parlamenttia ja neuvostoa tästä äh, tarkastuslista mallista ja raportointimetodologiasta. Äh, se aikoo myös ehdottaa uuden, uudelleen laaditun äh, tarkastusluettelon neuvoston työryhmälle, joka käsittelee vientiluottoasioita. Tämän prosessin kautta komissio kuulisi myös kansalaisyhteiskuntaa. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, komissio on todennut, että se on avoin tarkastelemaan tätä asiaa myöhemmin, jos 12.33 asetusta tarkasteltaisiin. Joten komission sitoumukset eivät välttämättä vastaa kaikkiin minun pyyntöihini, mutta vaikka näin ei ole, olen silti tyytyväinen edistykseen ja aion arvioida tätä kehitystä jonkin ajan kuluttua. Viimeksi eilen sain valituksen ja kommentti, kommentteja komission vastauksesta. Valittaja otti esiin useitakin asioita, muun muassa valitti siitä, että silloinkaan kun komissiolla ei ole riittävästi tietoja, se arvioi sääntöjen noudattamista. Ja toinen valitus liittyi tähän tarkastuslistaan ja kolmas siihen, että asetusta tulisi muuttaa valiokunta tarkistaa. Aion nyt analysoida molempien osapuolten kannat ja toivottavasti saan tämän asian päätökseen mahdollisimman pian. Jos teillä on kysymyksiä, vastaan mielelläni tai voi myös kirjallisesti vastata. Perfect. So, uh, it's... Erinomaista. Vaikuttaa siltä, että tässä on nyt komission ja oikeusasiamiehen välillä mielipideero. Ehkäpä komissio voi selittää meille, mitä ongelmia se näkee tässä ole, olevan kauppapääosaston edustaja. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you for, um, giving me the floor. Kiitos, kiitos, että sain puheenvuoron. Kiitos, että olette kiinnostuneita aiheesta. Vientituki välttämättä ole saanut riittävästi ansaitsemanta huomiota. Me tuemme täysin avointa vientitakuupolitiikkaa siten, että se on meidän unionin tavoitteiden ja toimintatapojen mukainen. Kuitenkin näkemysero meillä on kuitenkin niiden velvoitteiden suhteen, joita tämä komissiolle asettaa. Liite yksi, joka mutta tällä siteerattiin, niin tämän tiedon perusteella based on this information mainittiin. Lisäksi liitteessä yksi on säännös, joka hyvin selkeästi mainitsee, mitä kaikkien jäsenvaltioiden on annettava tietoja, jotka liittyvät velkoihin, vastuisiin, korvauksiin, kuluihin ja tässä oli muiden muassa se, mitä komissio jäsenvaltiolta vaatii. Lisäksi, ja tämä on tärkeä asia, pyydetään, että jäsenvaltiot antavat kuvauksen siitä, kuinka ympäristöriskeihin on ryhdytty ekas toimintatapojen mukaisesti. Ja meidän on tehtävä tämä arvio. Mutta asetus antaa meille rajoituksen sen suhteen, että mitä tietoja voimme pyytää, ja me emme voi enempää tietoja pyytää. Kuitenkin me olemme kuitenkin kuolleet, kuulleet kansalaisjärjestöjen huolet esiin. Me olemme nostaneet asian esiin työryhmässä, mutta Tätä tarkastuslistaa ei olla oltu halukkaita nostamaan esiin. Ja tässä todettiin, että ei ole mitään erillistä muotoa määritelty tässä asetuksessa sille, millä jäsenvaltioiden tulisi toimia. Me olemme tämän tarkastuslistan kyllä jäsenvaltiolle antaneet, mutta me emme voi vaatia sen noudattamista jäsenvaltioiden toimesta. Me ponnistelemme sen hyväksi, että jäsenvaltiot ymmärtäisivät avoimuuden ja paremman raportoinnin merkityksen. Me uskomme täysin, että unionin etujen mukaisesti toimitaan. Me emme ole koskaan vastaanottaneet ainuttakaan valitusta siitä, että EU-lainsäädäntöä vastaan olisi rikottu. Mutta ellei neuvosto hyväksy, että laaditaan tarkistettu lista, jossa menee pidemmälle kuin mitä tässä asetuksessa vaaditaan, niin me emme saa tätä tilannetta muuttumaan. Me olemme parlamentin kannan takana, mutta me emme tässä yksin voi toimia. Kiitos. So, um... Entäpä sitten edustaja Jado, mikä on esittelijän kantakomissio? Tässä on ihan syytä ja vieton. Äh, äh. Kiitos. Pitääkö ranskaksi sanoa mediatris vai mediatör? Mieluummin sanoisin oikeusasemies, mediatris, tulemme juuri neuvotteluista, joissa sovittiin eurooppalaisesta koordinaatiosta sen suhteen, että miten on ulkopuoliset investoinnit Euroopan unionin. Ja jota vuosi sitten, kun piti viedä läpi OECD-suuntaviivat EU-lainsäädäntöön koskien vientiluottolaitoksia, komissio koki, että Vientiin luottolaitokset kuuluvat kansallisen toimivallan piiriin, mutta siitä hetkestä lähtien, kun vientiluottilaitokset ovat mukana EUn ulkosuhde hallinnon toiminnossa, niin näiden tulisi toimia artiklien 3 ja 21 mukaisesti, kuten perussopimuksessa määritellään. Tästä seurasin neuvottelut. Oli selvä, että eurooppalaista vientiluottolaitostoimintojen koordinaatiota ei tapahtuisi, vaan annettaisiin vastuu jäsenvaltiolle ja jossain määrin komissiolle, että he voisivat tarkistaa, he voisivat valvoa, että vientiluottolaitokset ja näiden toiminta vastaa – perussopimuksen mukaista toimintaa. Tämän jälkeen olemme saaneet viisi kertomusta, ja näistä käy ilmi, että komissio pohjimmiltaan teki aina samat johtopäätökset, koska kuten te nostitte esiin, valituksia ei ole tapahtunut, niin näyttää siltä, että unionin lainsäädäntöä ja perussopimusta kunnioitetaan. Mielestäni tämä ei ole asetuksen tekstin eikä hengen mukaisia. Neuvotteluissa todettiin selkeästi, että komissio suo suuntaviivat jäsenvaltioille siten, että olisi noudatettava näitä suuntaviivoja, kun toimitetaan jonkinasteinen raportointi ja komissio katsoisi sitten – että tässä noudatetaan unionin perussopimusta. Ja Euroopan parlamentti on kerta toisensa jälkeen kokonaisuudessaan joutunut nostamaan esiin tyytymättömyytensä komission työhön tästä näkökulmasta. Ja olenkin erittäin tyytyväinen, että kansalaisjärjestöt pyysivät oikeusasiamiestä toimimaan ja että oikeusasiamies saa sai aikaan samat johtopäätökset kuin Euroopan parlamentti liittyen tähän tyytymättömyyteen komission jäsenvaltioita ne, liittyen komission toimintaan. Teidän, on, teidän vastuu on katsoa, että kansallinen itsemääräämisoikeus ei ole ristiriidassa EUn yhteisen edun kanssa. Ja kun te nyt sanotte, että te odotatte neuvostolta hyvää tahtoa, että olisi potentiaalisesti mahdollista muokata näitä listoja, niin ei, kyse ei ole äh, siitä, mitä me pyydämme. Aivan kuten Euroopan oikeusasimies, me pyydämme, että te annatte neuvostolle suuntaviivat ja listat siitä, mitä tietoja te tarvitte jäsenvaltioiden vientiluottolaitoksilta. Me emme halua kansallisen itsemääräämisoikeuteen kajota, mitä tulee vientiluottolaitoksiin. Mervan parlamentin olemme tässä samalla linjalla oikeusasiamiehen päätelmien kanssa. Ja toivomme, että meidän valiokunta päättää suorittaa seurantaa tästä kertomuksesta. Ja toivon, että me konkreettisesti seuraamme tätä ja pystymme sitä kautta vaatimaan, että komissio todellakin valvoo, että jäsenvaltiot noudattavat unionin lainsäädäntöä. Kiitos. Suuret kiitokset. Onko jäsenillä kysyttävää? Anmari Minör. Edustajan mikrofoni ei ole päällä. Tämä ei ehkä ole niinkään kysymys, mutta haluaisin kuitenkin reagoida kultuun. Tämä on hyvin vakava asia, nimittäin komission huono hallinto. Inta-valiokunta 1233 äh, asetuksen täytäntöönpanoa valvoo ja tämän mukaan komission täytyy vientiluottoarviot tehdä. Valitettavasti nämä arviot ovat puutteellisia, eivätkä todenna sitä, että jäsenvaltiot kunnioittaisivat eurooppalaista lainsäädäntöä. Eli tässä nyt esimerkiksi ihmisoikeudet ja ilmastonmuutos äh, jäävät huomiotta. Tässä oikeusasiamies totesi, että kyse on siis huonosta hallinnosta. 2013 Inta-valiokunta jo kritisoi tätä eh, vientiluotto eh, vuosikertomus ää, eh, ää, puutetta ja näitä puutteita vuosikertomuksissa. Nyt meidän täytyy huolehtia parlamentaarisesta valvonnasta ja ottaa se todella Äh, vakavasti. Minu, minä todella tuen äh, ehdotusta siitä, että meidän täytyy äh, seurata asiaa hyvin, hyvin tiive, tiiviisti. Ja kyllähän me voimme sitten kääntää tässä myös neuvoston puolen ihan niin kuin tuossa edustaja Jado ehdotti. Kiitos. So, perhaps one question to the... Ehkäpä kysymys komissiolle. Mikä olisi teidän neuvonne nyt parlamentille, miten toimia? Siis pyydettäisinkö uutta versiota lainsäädännöstä, lähetettäisiinkö kirje, sanottaisiin, että täytyy käsitellä jäsenvaltioiden tilannetta. Miten me voisimme nyt parantaa tätä, koska tällä hetkellä tilanne ei ole tyydyttävä ja Tämän te jo tuossa mainitsittekin. I wouldn't presume. No en nyt tohtisi kertoa parlamentille, miten sen tulee toimia. En tiedä, kuinka paljon komissiolla voi olla vaikutusvaltaa jäsenvaltioihin, <clears throat> ellei sitten ole Siis poli, itse poli, komission, komission kanssa teillä ei ole eh, politiikasta erimielisyyttä, vaan neuvoston kanssa. Eli te tulette siis eh, uudistamaan lainsäädäntöä niin, että voimme eh, saada paremmat kertomukset jatkossa. Whether... Täytyy katsoa, josko 60-sivuisen asetuksen liitteen yhden sivun muuttaminen on asia, johon haluamme ryhtyä. Tietysti asetuksen sisältö tuolloin muuttuu ja saattaa käydä niin, että seurausvaikutukset ovat suuremmatkin. No emme kuitenkaan sulje pois asetuksen tarkistamistakaan. What is your opinion of, um, Mikäs on oikeusasiamiehen kanta tähän? Well, a few things. Um, I'm glad the commission... Muutama asia. Olen tyytyväinen, että komissio on tästä analyysistä melko pitkälle samaa mieltä. Toki asetuksen tulkinnasta on hieman eroa. Kenties olisi syytä ainakin yrittää. Tässä puhutaan tästä liitteen yksi sanamuodosta, että tämä pitäisi, pitäisi ottaa huomioon tiettyjä asioita ja tässä komissio hieman äh, leroillisesti tulkitsee asiaa. Asetuksessa nostetaan esiin, että on tehtävä asianmukainen arviointi. Mikäli te ette saa riittävästi tietoja, niin sitten tässä on puute. Te sanotte, että me uskomme, että asetuksen mukaan meidän mielestä asetuksen mukaan te voitte pyytää enemmän, mitä tulee tähän mallipohjaan ja tähän listaan, ja te ette tiedä, mitä voitte saavuttaa ennen kuin yritätte. Okei, okay, so... Um... Hyvä. Olen varma siitä, että tästä vielä syntyy seurantaa joko päätössä lauselma tai muuta Tämä täytyy koordinaattorien sitten päättää, mutta onhan se nyt niin, että kun kolme vuoteen ei parannusta ole saatu aikaan, niin kyllä tässä sitten parannusta tarvitaan. Kiitos oikein paljon ja onnea matkaan työssänne. Kiitos. So, next item is... Seuraava esityslistan kohta onkin sitten keskustelu Bangladesin kestävyyssopimuksen täytäntöönpanosta viimeisimmän teknisen statusraportin pohjalta. Tämä on yksi esimerkki arvopohjaisesta kauppa-agendastamme. Olemme Rana Plasan onnettomuuden jälkeen seuranneet äh, tilanteen kehittymistä ja kansainvälistä sopimusta. Heinäkuussa järjestettiin Bangladesissa korkean tason äh, tapaaminen. Komission se Malmström äh, oli siellä myös meidän pysyvä esittelijämme. Ja ää, nyt sitten kuulemme kun tuo kertomus on aiheen tiimoilta julistettu, niin on hyvin ajankohtainen hetki käydä siitä keskustelua. Meidänhän täytyy keskustella myös sitten seurannasta, eli tuon sopimuksen jatkosta. Mitä tapahtuu? Ja on myös koko joukko puutteita tavoitteita, muun muassa työntekijöiden oikeudet. Bangladesin suurlähettiläs on myös paikalla. Tervetuloa tähän kokoukseemme. Ja kuulemme ensin suurlähettilästä ja tämän jälkeen ulkosuhdehallinto, kauppapääosasto ja pysyvä esittelijämme. Suurlähettiläs, olkaa hyvä. Kahdeksan minuuttia. Thank you, uh, very much. Kiitos oikein paljon arvoisa puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Olen hyvin iloinen siitä, että sain uh, kutsun Intavaliokuntaan tulla puhumaan tämänhetkisestä tilanteesta, kestävyyssopimuksen puitteissa todella. Kyse on tehtaiden tekstiiliteollisuuden tilanteesta Bangladesissa ja Bangladesin viranomaisten vastuusta. Sopimus mitä tulee Bangladesin äh, rakennusturvallisuuteen, paloturvallisuuteen. Allekirjoitettiin äh, toukokuussa 2013. Äh, rahoitusta saatiin eurooppalaisilta merkeiltä. Kyse oli kansainvälisten vaatemerkkien ja kauppaketjujen pyrkimys parantaa työntekijöiden työturvallisuutta. Bangladesin hallitus äh, arvostaa tätä tukea, jota kansainväliset kumppanit ovat antaneet sen varmistamiseksi, että työturvallisuus äh, kaikissa äh, tekstilialan tehtaissa varmistettaisiin, kun vientiin valmistetaan tuotteita. 1505 vaate tehdasta, tekstiili tehdasta tässä katetaan 890 kaiken kaikkiaan mukana tässä seurannassa. Ja kaiken kaikkiaan edistys oli 84 prosenttia, mitä tulee siis sopimuksen toteutumiseen, ja 91 prosenttia, mitä tulee ää, Ja kun ajatellaan nyt tätä tilannetta, niin tosiaan 91, 91 prosenttia hoidettiin yhteistoiminnassa bangladesilaisten ja ulkomaisten tahojen kanssa ja sitten loput Bangladesin hallituksen toimesta. Ja nyt meillä on järjestelmä, jossa DAIFI-järjestelmä, jonka pohjalta valvotaan tehtaiden työturvallisuutta. Sitten meillä on arsisi koordinaatio taho, joka on nyt toiminnassa ja tämä arsisi valvoo toimintasuunnitelman toteutumista niin kansallisen aloitteen suhteen, sitten ja tehtaissa kuin kaiken kaikkiaankin sitten ottaen nämä sopimustehtaat myös mukaan huomioon. Ja tässä on todella siirtymäkausi nyt vielä käytössä. Bangladesin hallitus on lisännyt työvoimaa ja myös rahoitusta viimeisten viiden vuoden aikana, jotta on voitu DAIFin voimavaroja näin vahvistaa. talousarvio tai budjetti on nyt viisinkertainen. Kaiken kaikkiaan 679 uutta virkaa on luotu ja kaiken kaikkiaan henkilöstöä on nyt lähes tuhat. Meillä on siis insinöörejä, jotka toimivat tässä tarkastustyössä. Tämän lisäksi vielä 60 eh, insinööriä on palkattu Arsissiin eh, huolehtimaan välitystyöstä. ILO on myös lähettänyt 47 insinööriä tarkastelemaan tätä prosessia 41 eh, uutta insinööriä ovat vielä tulossa. 2017 jo hallituksen työntekijöiden ja tehtaiden omistajien edustaja ovat tehneet tätä työtä yhdessä Arsisin puitteissa. ILO ja on, on myös hyväksytty jäseneksi tähän valvovaan tahoon. Bangladesin korkein oikeus on myös käsitellyt näitä kysymyksiä ja antanut väliaikaisen päätöksen siirtymäajaksi, jotta Bangladesh eh, ennen 30.11.2018 eh, saa tämän eh, kuuden kuukauden aikana siirtymäajan sopimuksen puitteissa asiat etenemään. Meillä on hallituksen siirtymäajan monitorointi- ja valvontakomitea, joka tekee tätä työtä ja me ymmärrämme, että Äh, kun sopimus on käsitteillä, äh, ollaan haettu vielä korkeimmasta oikeudesta äh, jatko toimikautta ja me toivomme, että siirtymäaika, jota tässä nyt tarvitaan, kun vastuu on siirtymässä lopullisesti ää, saa, tai että tämä aika riittää ja saadaan käytettyä. Kyse on ennen kaikkea näiden tehtaiden turvallisuudesta. Aiemmin tänä vuonna, nimittäin 2018 kesäkuussa järjestettiin kestävyyssopimuksen neljäs vuotuinen kokous täällä Brysselissä. Siihen osallistui kauppakomissaari ja Bangladesin kauppaministeri. Ja EUn ja Bangladesin äh, kumppanuus tulee olemaan äh, keskeisen tärkeä, jotta voidaan varmistaa vastuullisuus, tekstiiliteollisuuden, vaateteollisuuden äh, vastuunkanto ja huolehtia myös toimitusketjun toiminnasta. Viimeisessä kestävyyssopimuksen arviointikokouksessa tehtiin vielä tiettyjä muutoksia ILOn pyynnöstä ja ehdotuksesta tähän järjestelmään. Bangladesin parlamentti on asian myös jo käsitellyt. Bangladesin hallitus on myös tehnyt yhteistyötä ILOn kanssa vakuutusjärjestelmän aikaansaamiseksi Äh, Bangladesin äh, vaate- ja tekstiilialalle. Vuoropuhelua ILOn kanssa on käyty ja työmarkkinaosapuolten kanssa äh, sen varmistamiseksi, että meillä olisi vaadittavat julkiset instituutiot myös tällaisen vakuutusjärjestelmän taustalla ja Bangladesin hallitus on ihan samaa mieltä siitä, että kaikilla työntekijöillä on oikeus korvaukseen, jos heille syntyy työperäinen vamma. Kuitenkin tällaiset kustannukset voivat olla todella korkeita ja tarvitsemme kaikkien sidosryhmien tukea, jotta saamme voimavarat ja teknologian käyttöön niin, että tällainen työtapaturmavakuutus saadaan käyttöön kaikkialla kattaen kaikki työntekijät ja olemmekin tehneet yhteistyötä eri teollisuuden alojen kanssa saadaksemme tahot mukaan. Ja ILO tekee tosiaan Bangladesin hallituksen kanssa yhteistyötä tällaisen työtapaturman vakuutuksen aikaansaamiseksi alun alkaen. Kun ajatellaan valmis vaateteollisuutta, niin nämä opit tulevat tietenkin tuosta Rana Plaza katastrofista ja olen aiemminkin tavannut Inta-valiokunnan edustajia ja olemme keskustelleet Bangladesin äh, tekstiiliteollisuudesta äh, ja siitä, kuinka tehtaat ovat investoineet hyvin paljon äh, tilanteen parantamiseksi, kun kuitenkin katsotaan sitä hintaa, joka tuotteesta Eh, maksetaan, niin eihän tilanne vieläkään ole kovinkaan rohkaiseva. Ja eh, kun ajatellaan ylipäätään eh, tekstiiliteollisuuden alan kauppaa, niin kyllä Bangladesh on hyvä esimerkki maailman laajuisesti, erityisesti nyt työturvallisuutta ajatellen ja Bangladesh haluaa jatkaa yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Suhteemme perustuu vastavuoroiseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi sitten Rova Silvic kauppapääosastolta. Olkaapa hyvä. Um, Hyvää iltapäivää. Ennen kuin kerron teille pikaisesti kestävyyssopimuksesta, niin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia erityisesti INTA-valiokunnan jäseniä eh, teidän tuestanne eh, kaikkea sitä kohtaan, mikä liittyy sopimukseen. Olemme selvästikin samalla sivulla ja yritämme kaikin tavoin tukea kumppaneitamme Bangladeshissa. Kuten lähettiläs mainitsi, niin neljäs korkean tason kokous, jossa puhuttiin tästä sopimuksesta, antoi meille tosiaankin mahdollisuuden keskustella asioista korkealla tasolla, koska paikalla olivat paitsi komissaari myös kauppaministeri ja työministeri. Ja kokouksen jälkeen eteemme piirtyy aika moni, mon, moninainen kuva sopimuksen täytäntöönpanosta. Työoikeuksien osalta, työterveyden ja turvallisuuden osalta on saatu aikaan edistystä verrattuna siihen, kun sopimus hyväksyttiin esimerkiksi parlamentin työlainsäädäntöön ja täytäntöönpanosääntöihin on tehty muutoksia. On perustettu kolmikanta konsultaatiotoimikunta ja erilaisia menettelyjä on otettu käyttöön epäreilujen työkäytänteiden karsimiseksi. Mutta samanaikaisesti komissio on ilmaissut huolensa avaintyöoikeuksien johdosta. Kokouksessa kävi ilmi, että Bangladeshin täytyy täyttää ilon säännöt, erityisesti kun puhutaan kokoontumisvapaudesta ja työehtosopimusneuvotteluvapaudesta. Eli muistutimme näistä porsaanreijistä ja puutteista, samalla kun tietysti olemme tyytyväisiä siitä, että tietyiltä osin sopimusta on toteutettu hyvin. Olen iloinen kuullessani, että työlainsäädäntö on nyt hyväksytty meillähän parlamentissa, tai siis parlamentissahan työlainsäädäntöä on jo hyväksytty, mutta tämä laki on nyt tällä hetkellä Bangladeshin kielellä, joten me emme vielä ymmärrä sitä, täytyy käännättää teksti. Olemme iloisia siitä, että Bangladesh on asettanut minimi, se on, on ilmoittanut, että jäsenten, jäsenty, jäsenyysmäärä ty, ammattiliiton perustamiseksi sitä on nyt vähennetty tätä minimijäsenten määrää, jäsenten minimimäärää on vähennetty ja olemme tyytyväisiä siihen, että näin on tapahtunut, mutta olisi hyvä, jos ö, ö, määrää vielä entisestään laskettaisiin 10 prosenttiin. On hyvä, että työntekijöitä halutaan suojella, ö, ähm, e, että ammattiliittoon kuulumista ei enää katsota pahalla. Ja olemme myös huomanneet, että ammattiliittoihin liittyminen, vaikka liittymistä, liittymistä halutaan, liittymisen est, rattaisen halutaan panna kapulaan, niin se, tämäkin toiminta on vähentynyt. Ja me tuemme kaikkia niitä alu, aloitteita, joihin yksityissektori on ryhtynyt työturvallisuuden parantamiseksi ja tehtäiden turvallisuuden parantamiseksi. Ja on tärkeää, että tämä hyvä kehityskulku jatkuu, kunnes tämä välityskomitea voi aloittaa työnsä täysimittaisesti. Komissio oli myös huolissaan siitä, että Bangladeshin hallitus hätiköisi tässä, näissä asioissa. Me seuraamme pilottisopimuksen kehkeytymistä. Bangladesin hallitus näyttää tukevan sitä. Ja sen perusteella, mitä lähettiläs juuri sanoi, niin tämän äh, Remediation Coordination komitean äh, valmiuksista ollaan esitetty monia mielipiteitä. Täytyy toivoa, että katsoa, miten asia kehittyy. Ja meillä on myös niin kutsuttu 3 plus 5 ryhmä. Sen kokous järjestettiin viimeksi lokakuussa ja odottelemme kertomusta sopimuksen täytäntöönpanosta. Äh, sehän ilmeisesti on valmistunut jo, vuonna, jo tämän vuoden syyskuussa. Kiitos. Sitten ulkosuudenhallinta. Mr. Chair and honorable... Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Sallikkaa minun aloittaa kiittämällä parlamenttia ja tätä kunnianarvoisa valiokunta siitä, että te olette kiinnostuneita rakentavasta yhteistyöstä Kiitos, että otitte asian käsittelyyn. 15. marraskuuta hyväksyttiin päätöslausuma tässä talossa. Ja teidän kiinnostus on meille tärkeä tuki. Euroopan unionilla on ollut pitkä suhde Bangladeshin kanssa ja meidän poliittinen sitoumus on tiivistynyt viime kuukausien aikana muu maahanmuuttokriisin myötä, pakolaiskriisin myötä. Korkeudustaja Mogherini on tavannut ulkoministeri New Yorkissa kahdesti. Kiitämme Bangladeshin kansalaisten ja hallinnon valmiutta vastaanottaa rohingya-kansalaisia, vaikka se aiheuttaakin merkittäviä paineita. Ja EU tarjoaa edelleen poliittista ja humanitaarista tukea Pakolaisten palauttaminen lähtöpisteeseen on tavoite, mutta siinä pitää kunnioittaa kansainvälistä lakia ja toimia ihmisoikeuksien ja ihmisarvon mukaisesti. Ja tilanteen rahoittaminen Myanmarissa on tälle ennakkoehto. Poliittinen sitomus panna täytäntöön toimintatavat laittomia maahanmuuttajia koskien etenee myös hyvin yhteistyötä meidän vastapuolen kanssa. On tärkeää myös, että palautettut saavat ihmisarvoisen integraation takaisin yhteiskuntaan. Ihmisoikeudet ovat meidän vuoropuhelussa prioriteetti ja olemme tyytyväisiä, että hallitus kiinnittää tähän huomiota. Lausuntoja julkilausumia aiheeseen liittyen hyväksyttiin huhtikuussa meidän rakenteellisessa vuoropuhelussa ja Dakhassa. On tärkeää, että Bangladesin politiikka kunnioittaa ihmisoikeuksia. Tilanne on kuitenkin huolestuttava, vaikka edistystä on tapahtunut ja äh, parlamenttivaalin lähestyessä ponnisteluja olisi jatkettava me jatkamme ne mm, keskustelua Bangladesin hallituksen kanssa. Ja tulemme jatkamaan yhteistyötä. Meillä on tiivis keskusteluyhteys viranomaisiin. Toivomme, että tulevat vaalit, parlamenttivaalit ovat puolueettomat, osallistavat, reilut demokraattiset, oikeusvaltioperiaatteita kunnioitetaan – Hallituksen on varmistettava kansalaisyhteiskunnalle toimiva toimintaympäristö. Työterveyden ja turvallisuuden suhteen muun muassa on edetty merkittävästi. On kuitenkin tärkeää, että on säännöstä pannaan täytäntöön Bangladesissa koskien muun muassa järjestäytymisoikeutta. On tärkeää, että paikallinen lainsäädäntö linjataan ILOn sääntöjen mukaisesti, mikä me ihmisoikeusvuoropuheluissa keskustelee tästä aiheesta ja perinteisissä diplomatisuhteissa niin ikään. Me tulemme jatkossakin tekemään tiivistä yhteistyötä. Kiitos. Sitten Karvin. And thank you, uh, very much. Kiitoksia. Ette kertonut minulle, kuinka paljon aikaa minulla on, joten ö, lähden siitä, että saan puhua niin pitkään kuin lystään. No, pidän tietysti kiinni aikataulusta. Ensinnäkin minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi lähettiläämme. Ja, mukavaa, että olette paikalla tänään. Puheenjohtaja, Minun täytyy nyt samalla vähän pohtia, kun puhun, koska voisin joko valita helpon vaihtoehdon, eli saman kuin sisarinstituutiot ovat tehneet, eli välittäisin nyt tässä hyvin tasapuolisen viestin, jossa yrittäisin ehkä mahdollisesti välittää viestin, rivien välistä välittää viestin siitä, mihin bangladeshilaisten pitäisi mennä. Bangladesilaiset ovat olleet diplomaattisia ja tietysti se sävy, jolla parlamentaarikot puhuvat, hehän jatkuvasti pysäyttelevät minua tuolla käytävällä ja korostavat, että yhä enemmän ja enemmän tunnetaan huolta siitä, miten he tulkitsevat tilannetta, kun puhutaan EU-Bangladeshin suhteista. Mm, mutta tämä, mistä nyt viimeksi puhuin, niin on ihan toista kuin se tasapuolinen, tasapainoinen viesti, jonka tänään kuulimme. Ymmärrän kyllä, mikä lähettilään tilanne on. Ymmärrän äh, sisarinstituutiomme tilanteen ja siksi ymmärrän, miksi viestiä täällä välitetään niin kuin nyt tehdään. Mutta ne yksilöt, joiden täytyy tasapainotella toisaalta niiden yhä hankalampien viestien välillä, joita minä saan kollegoilta, ja toisaalta sen välillä, kuinka ää, sisarinstituutioni ää, selvästikin on vaikeuksissa, vaikeassa tilanteessa, kun edistystä pitäisi tehdä. No, viittaan juuri vaikkapa siihen, mitä ulkosuhdehallintokin sanoi, eli että tilanne edellyttää sitä, että paljon pitäisi vielä tehdä. Jos nyt ajattelen, kuinka moni parlamentaarikko on näin sanonut, niin tänään tuosta puheesta on kyllä tullut eilispäivän puhetta. Ja kun minulle annettiin tämä kirjallinen käsikirjoitus siitä, mitä minun pitäisi tänään sanoa, niin kyllä täytyy sanoa, että en aio nyt ihan puhua nuottien mukaan, koska tänä päivänä täytyy sanoa, että meidän täytyy tehdä täysin selväksi se, ymmärtää täysin selvästi se, missä tällä hetkellä mennään. Sisarinstituutiomme varmasti ö, ovat kanssamme samalla sivulla, mutta edelleenkin... Ö, voi olla niin, että edistys, jotkut saattavat edelleen siellä olla sitä mieltä, että edistystä saadaan aikaan, jos ollaan diplomaattisia, mutta minä haluan puhua suorapuheisemmin. Tämä on minun rehellinen arvioni tilanteesta. Eli jos konkreettisia tuloksia ei ala tulla ja nopeasti, niin pelkään, että tässä parlamentissa ää, aletaan kyllä suhtautua nuivasti myös positiivisiin kehityskulkuihin EUn ja Bangladeshin suhteissa. En halua kuulostaa hälyttävältä, mutta näen kyllä mihin suuntaan ollaan menossa. Näen mitä naapurimaissa tapahtuu. Jo pitkään olemme lähteneet tässä valiokunnassa siitä, että Bangladesille tulisi antaa enemmän kaupankäyntitilaa. Kuulen myös, mitä kollegat sanovat, sanovat, että nyt on aika olla realisti. Eli en nyt tässä tämän enempää tätä asiaa rautalangasta aio taivutella tein omasta mielestäni viestini selväksi. Olemme täysin varmoja siitä, että kaikkien niiden kauppasopimusten ja pakettien, joita tällä hetkellä on meneillään, tekeillä, niiden pitäisi jatkuakin, niiden pitäisi mennä eteenpäin. Mutta kun nyt kuulin, mitä tuolla minun takanani sanottiin, niin kyllä minä lähden siitä, että parlamentin täytyy nähdä myös tekoja sanat, etenkään kauniit sanat, eivät enää riitä. Kuusi sekuntia puhuin yliaikaa ja nyt hyvä kollegani siellä häiritsee teitä, mutta en aio siitä erikseen äh, ottaa iloa irti. Thanks a lot for the clear words. Suuret kiitokset selkeästä viestistä. Ja nyt sitten eh, edustaja Lambert, joka on Etelä-Aasia valtuuskunnan puheenjohtaja, saa puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en oikeastaan odottanut puheenvuoroa tässä vaiheessa, mutta sanon nyt kuitenkin sen verran, että nämä huolenaiheet, jotka keskustelussa ovat no-, nousseet esiin, ovat todellisia. Olemme puhuneet niistä aiemminkin suurlähettilän kanssa ja sitten vielä tuo rohinga kriisi ja mitä se on saanut aikaan, kun maassa kävimme aiemmin tänä vuonna, niin Äh, Rohingya-kriisin hallinnointiin on mennyt hyvin paljon myös virkamiesten työaikaa. Ihmiset, jotka hoitaisivat muita töitä, on irrotettu sitten äh, työstään tähän ja tietenkin olemme tietoisia siitä, että kansainvälinen yhteisö ei rahoituksen äh, suhteen kyllä Bangladesissa ole odotuksia vastannut. Eli nämäkin asiat tulisi ottaa huomioon, kun kokonaistilannetta tarkastelee. Jotkut kysymykset liittyen työlainsäädäntöön, sen suhteeseen vientialueisiin ovat tällaisia pitkäaikaisia huolenaiheita, joista monella vierailulla Bangladesiin on käyty keskustelua myös suurlähettilään kanssa usein ja edistystä olisi tullut saada kyllä nopeammin aikaan. Ja kun sitten puhutaan siitä, mitä tapahtuu tässä tuon sopimuksen siirtymäaikana, niin kyllä edistystä on aikaan saatu. Se, mitä tässä juuri kuultiin hinnoittelusta, olemme tietoisia koko joukosta öö, pieniä, mutta kuitenkin suhteellisen monta öö, tehdasta, jotka ovat heikentäneet ympäristöstandardeja. Öö, ja toisaalta myös niitä on parannettu, mutta tästä ei kuitenkaan sitten ole oltu valmiit maksamaan tuotteiden nousseina hintoina. Eli paljon puhetta kyllä kestävyydestä, mutta ei sitten kuitenkaan välttämättä valmiutta maksaa korkeampia hintoja. Eli kaikki tämä tulisi ottaa huomioon. Ja kun Bangladesh nyt siirtyy sitten LDC-statuksesta seuraavaan luokkaan, niin kyllä tällä tulee olemaan vaikutuksia, jos ihmiset eivät tunne tai havaitsee odotuksiaan vastaavaa kehitystä. Saa nähdä. Puheenjohtaja, kyllä, saa nähdä, koska tämä sitten toteutuu. Varjoesittelijä, kaksi minuuttia korkeintaan, olkaa hyvä. E- Kiitos, puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää Bangladesin talouden paranemista, joka johtuu muun muassa EUn kauppapolitiikasta. Mutta nyt olemme puhumassa komission julkaisemasta teknisestä statusraportista ja koskien kestävyyssopimuksen täytäntöönpanoa. Mitä tulee ensinnäkin työoikeuksien kunnioittamiseen, niin työlainsäädännön rakennemuutosta ei vielä ole pantu täytäntöön. Lisäksi olisi tärkeää katsoa, että järjestäytymisoikeutta kunnioitetaan. Mitä tulee rakennusten kuntoon, huolestuttavinta on se, että <clears throat> mitä päätöksiä oikeusistumissa on tehty. Tämä tulee vaikuttamaan tekstiilialan työntekijöihin hyvin negatiivisesti sen suhteen, että mitä suojelua nämä saavat. Lisäksi on katsottava, mitä työoloja parantavaa on tehty rakennusten kuntojen suhteen. Ei ole tehty mitään, ei ole mitään tutkimusta tehty sen suhteen, että onko riittävästi tehty, että kestävyyssopimus saadaan pantua täytäntöön asianmukaisesti. Komission tulisi kiinnittää tähän huomiota. Komission on käytettävä kaikkia välineitä, joita sillä on käytettävissä, kun tämä työskentelee Bangladeshin hallituksen kanssa. On tärkeää, että tämä sopimus pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Euroopan unionilla on hyvin tasapainoinen kohtuullinen lähestymistapa – sekä EUn että Bangladesin hall- hallintojen tulisi tehdä hyvää yhteistyötä, että voitaisiin siirtyä uuteen keski- kestävämpään paradigman. Vaalit ovat ovella ja poliittis institutionaalisesti tämä tarkoittaa sitä, että olisi syytä, että luodaan etenemissuunnitelma, jossa on selkeitä tavoitteita – Tämä voisi olla hyvä tulevalle Bangladesin hallinnolle, jotta panna täytäntöön ne sitoumukset, johon se on sitoutunut. Um, Agnes. Like Mr. Karim, I don't... Kiitoksia puheenjohtaja. En minäkään halua kuulostaa hälytyskellolta, mutta aika rientää, kello käy. Bangladesin äh, paloturvallisuustaholla Alkaa olla jo kiire. Kymmenen päivän sisällä ää, työ päättyy ja vaikka edistystä on saatu aikaan, niin edelleenkin valmennusvaateteollisuuden työntekijöillä ää, työntekijät eivät ole turvassa. Vaikka paljon tosiaan on tehty, niin vielä täytyy tehdä ähm, työtä. Ja hallitushan on todennut, että äh, voimassa olevat sopimukset voivat jatkua, kunnes tämä äh, sovittelukomitea ähm, on saanut työnsä valmiiksi. No, näin tylysti sanottuna me kaikki tiedämme, että vaikka hallitus on paljon yrittänyt tehdä, niin sillä ei ole vielä valmiuksia valvoa työturvallisuuslainsäädäntöä valmisvaatesektorilla. Ja siksi Euroopan parlamentti päätöslauselmassaan pyysi viime viikolla hallitusta toteuttamaan nämä siirtymävaiheen sopimukset. Mielestäni lähettilään puheenvuorossa ei vastattu tähän parlamentin pyyntöön. Eli aika rientää ja kello tikittää. Ja myös ulkosuhdehallinto ja DG eh, Trade voisivat kertoa meille, miten eh, tärkeänä te pidätte Bangladeshin tilannetta, mitkä teidän seuraavat askeleenne ovat? Miten aiotte pitää Bangladesin hallituksen ajan tasalla, eli että se pitää kiinni niistä sitoumuksista, joista korkean tason kokouksessa sovittiin. Eli haluanko todellakin kysyä, mitä aiotte seuraavaksi tehdä ja mitä aiotte tehdä tämän asian parantamiseksi? Anne-Mari Minör. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja tämä niin kutsuttu kestävyyssopimus on olemassa, jotta voitaisiin suuryritysten hyväksikäytöltä suojella työntekijöitä. On nyt on nähty, että mitä tapahtuu, kun globaalistuminen saa ää, olla vallalla. Monikansalliset yritykset keräävät valtaa, keräävät rahaa ja tavalliset ihmiset, työntekijät joutuvat tästä sitten uhreiksi. Rana Plasan kamala onnettomuus on tästä yksi esimerkki. Kestävyyssopimus on perustettu, jotta voitaisiin murtaa tämä noidan kehää. Mm, halutaan parantaa työntekijöiden oikeuksia, Bangladesissa, koko Aasiassa ja tietenkin koko maailmassa viime kädessä. Inta-sihteeristön kirjeestä voin äh, nähdä, että sopimus on nyt vielä voimassa sitten puolison vuotta. Tätä ei voida hyväksyä, koska sopimus on äh, välttämätön, äh, koska jos sopimusta ei ole voimassa, niin sitten myöskään näitä velvoitteita ei tulla kunnioittamaan. Minä haluan, että me vaadimme Euroopan parlamentin päätöslauselman tavoin muusta valko- valkoisella, että tämä, tätä sopimusta on jatkettava. Tämä on välttämätöntä. Kiitoksia ja suurlähettiläs, haluatteko vastata? Olkaa hyvä. Very brief, please, not read. Pyytäisin ihan lyhyesti, nyt ei tarvitsisi lukea mitään äh, puhetta, valmista puhetta. Well, thanks. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos, että sain jonkin verran aikaa, että voin vastata näihin huolenaiheisiin, joita ystävät täällä valiokunnassa nostivat esiin. Kuten olen lausunnossani maininnut ja kuten maan hallitus on toistanut aiemmin, Eräs asia on tehtävä selväksi. Työministuin ei ole tai tule pois heitetyksi. Voimassaolo päättyy tämän kestävyyssopimuksen suhteen. Ja nyt. Tässä on tehty valitus korkeimpaan oikeuteen koskien tätä sopimusta ja epävirallisesti neuvottelut eri sidosryhmien välillä jatkuvat. Toivomme, että aikaan saataisiin kaikkia sidosryhmiä tyydyttävä sopimus näiltä osin. Kyseinen sektori on elintärkeä Bangladesille. Ja tässä ei pitäisi nyt pyrkiä löytämään mitään nopeita ratkaisuja. Nopeita ratkaisuja toki sikäli, kun nämä ovat toteuttamiskelpoisia, mutta nopean ratkaisun löytäminen ei ole vastaus. Se ei ole valmis, koska tämä sektori on elintärkeä Bangladesin kaltaiselle maalle. Mikäli 40 vuoden päästä mikäli siirtää 40 vuotta historiassa taaksepäin, niin 40 vuoden päästä varmasti todetaan, että me olimme riippuvaisia aiemmin EU-kaupan, EU-tuesta, mutta en tiedä tuleeko tämä kaupankäynti koska tätä syrjäyttämään kokonaisuudessa, mutta varmasti se tulee vaikuttamaan muiden tekstilivalmistusmaiden kanssa. tavalla Bangladesh tulee jatkamaan tätä yhteistyötä ystäviensä kanssa. Ja tämä minä voin sanoa vastauksessa liittyen ystävien havaintoihin. Commission, you want to react? Kiitokset. Komissio, haluatteko te vielä reagoida? Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin minäkin korostaa, että komissio on tehnyt paljon hallitukselle hyvin selväksi, että Euroopan unionin täytyy voida nähdä kestäviä konkreettisia toimia Bangladesin taholta, erityisesti työoikeuksien suhteen, jotta voisimme perustella sitten omat toimemme, erityisesti kaikkea paitsi aseita järjestelmän puitteissa, kun puhutaan etuisuusjärjestelmästä, joka maille myönnetään, ja tämän vahvistetun sitoumuksemme puitteissa – olemme toteuttaneet nyt syyskuussa teknisen matkan paikan päälle. Tarkastelemme nyt sitten tämän kestävyyssopimuksen puitteissa tämän tarkastusmatkan löydöksiä ja nämä löydökset tulevat sitten olemaan pohjana, kun komissio pohtii seuraavia vaiheita. Kiitoksia ja sitten ulkosuhdehallintoon. Not much. Uh, Ei paljon lisättävää, mutta mehän olemme osa tätä koko pakettia yhdessä komission kanssa. Me tähdensimme sitä, että Bangladesin tulisi saada aikaan konkreettista edistystä ja totta kai me tuemme tätä kestävyyssopimusta, koska se on omiaan myötävaikuttamaan valmisvaateteollisuuden kehitystä parlamentissa ja tietysti täytyy jatkuvasti jatkaa keskustelua sidosryhmien kanssa. Kiitos. Kiitos. Näin tämä esityslistan kohta on saatu käsiteltyä ja muistakaamme nyt edustaja Karimin pysyvän esittelijän sanat siitä, että asia on kiireellinen. Sitten seuraava esityslistan kohta, nimittäin käynnissä olevien kolmekantaneuvottelujen tilanne. Yksi itse asiassa juuri saatiin päätökseen suuri menestys ja esittelijämme äh, voi nyt tästä menestyksestä meille kertoa. Olkaapa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulla on hyviä uutisia. Tunti sitten saimme kolmikantaneuvotteluista positiivisen tuloksen, kyllä tämä voidaan sanoa. Tämä liittyy ulkomaalaisiin investointimekanismeihin ja tähän näiden varsinkin suodattamiseen. Tämä oli meille ennen erityisen tärkeää. Me olemme vakuuttuneet, että ainoastaan eurooppalainen lähestymistapa liittyen ulkomaalaisten investointien suorittamiseen voisi olla tehokas. Me emme halua vähentää ulkomaalaisia investointeja, mutta meidän tulee olla varvaisempia, mitä liittyy näihin erikoisiin investointeihin, joissa ei välttämättä ole taloudellinen motiivi, vaan poliittinen motiivi. Tässä lähdettiin melko pitkältä takamatkalta. Muistan, että puolitoista vuotta sitten oli, oli valiokuntaloitteinen mietintö, joka hyväksyttiin. Sitten Italia, Ranska, Saksa otti ohjat käsiin. Nämä pyysivät, että komissio työstäisi mietinnön. Juncker hyväksyi tämän. Me aloitimme tässä työskentelyn ja saimme neuvotelut päätökseen marraskuussa. Tässä nämä takkarajat olivat meille merkittävä. Haluan kiittää puheenjohtaja Langea hänen neuvotteluavusta. Hän auttoi neuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa. Oli tärkeää, että liikumme eteenpäin, koska talouselämä liikkuu nopeasti ja odotti kiihkeästi tätä eurooppalaista ratkaisua. Työskentelimme nopeasti, mutta toisaalta työskentelimme myös hyvin. Tässä emme sisällön kustannuksella toimineet nopeasti. Me kovensimme komission alkuperäistä ehdotusta – tässä on tämä pahin mahdollinen skenaario, mikäli ja tämä ei ollut mikään eh, varma voitto meille. Lisäksi soveltamisala on laajennettu siten, että tässä on eri sektoreita, jotka saattavat liittyä yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuteen – ja minä uskon, että me toimimme pragmaattisesti ja tehokkaasti. Me emme pyrkineet olemaan mitään mullistavaa, vaan sellaisen asian, joka kansalaisten ja yritysten mielestä on todellinen voiman näyte. Sillä uskokaa pois, mutta vuosi sitten kovinkaan moni jäsenvaltio ei halunnut tätä suodatusmekanismia. Voisin tässä Marcel Proustia siterata ja todeta, että siinä oltiin kadonnutta aikaa etsimässä, nimittäin muissa maissa, Japanissa, Kiinassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa oli tämä suoritusmekanismi. Euroopassa tätä ei ollut ja se oli täysin tarve. Me olemme upea näyteikkuna, mutta me emme ole valintamyymälä. Ja nyt kun meidän puolustusmekanismit on käyty läpi, kun Kiina ei saanut markkinatalousstatusta, niin tämä oli kolmas askel, joka lopullisesti osoittaa, että Eurooppa ei enää ole naivi toimija maailmankaupan pelikentällä. Ja me onnistuimme toimimaan hienosti, meidän kantoja kunnioitettiin ja noudatettiin. Kiitos. Congratulations. I think the parliament has reached... Hienoa. Onnittelut. Parlamentti on aikaan saanut hyvän lopputuloksen ja nopeasti. Eli kaksi vuotta tämän lainsäädäntöehdotuksen julkaisemisen jälkeen meillä on jo tämä hyvä lopputulos. Hienoa, kiitos. Sitten äh, toinen äh, kolmikanta neuvottelu, nämä äh, turvalausekkeet. Te muistanette, että Meillä on aina näitä erikseen näitä turvalausekkeita, mutta nyt komissio ehdottaa yhtä horisontaalista eikä omaa erillistä niin kuin Kolumbian, Perun, Ecuadorin ja niin edelleen kohdalla. Ja tämä tulee koskemaan Japania, Vietnamia ja Singaporea, eli näitä tulevia kauppasopimuksiamme. Ensimmäinen kolmikantaneuvottelu nyt Itävallan johdolla pidettiin eilen. Neuvottelut on jaettu kolmeen pääkokonaisuuteen ja sitten vielä tiettyihin alakokonaisuuksiin niin, että voimme keskustella erikseen äh, eri aiheista, esimerkiksi kaupan puolustautumisvälineet, kestävä kehitys, teollisuus. Sitten tiettyjä teknisiä tarkistuksia Äh, liittyen muun muassa reuna-alueisiin. Näistä saatiinkin jo äh, aikaan e-, e-, edistystä ja ep tarkistuksista monet hyväksyttiin muiden toimielinten taholta. Komissio on kompromisseja varten esitellyt tekstiehdotuksia. Parlamentin valtuuskunta oli pettynyt siihen, että kauppa ja kestävä kehitys kohdassa komissio ei ehdotusta tehnyt. Tätä on vähän vaikea ymmärtää, koska olemassa olevassa turvalauseke meillä on kestävän kehitykseen liittyvää monitorointivelvoitetta, eh, sopimus Kolumbian, Perun, Ecuadorin, eh, Keski-Amerikan kanssa. Ja nyt kun on eh, saatu näitä tuloksia, Itävalta puheenjohtajavaltiona ei tässä nyt on edistystä. Seuraava sitten 28. marraskuuta seuraava kolmikantaneuvottelu. Toivottavasti tuolloin saadaan aikaan sopimus. Hyvä. Siirrytäänpä kohtaan 24. Niin kuin tiedätte, Intan valtuuskunta matkustaa piakkoin Chileen viimeisellä viikolla joulun alla – tarkastellakseen, kuinka kauppasopimus äh, Chilen kanssa on edistynyt. Äh, ja tosiaan joulukuun lopussa käydään sitten Chilessä keskustelua Matias Jörgensen, joka on äh, johtaja latinalaisen Amerikan kysymyksissä. Saa nyt sitten puheenvuoro. Viisi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Onkin kulunut jo aikaa siitä, kun viimeksi kerroin teille Chilestä. Olisin toivonut, että olisin voinut kertoa paremmasta edistyksestä kuin mitä tänään voin. Mutta pieni etukäteisvaroitus tähän. Nämä neuvottelut ovat tietysti hyvin tärkeitä molemmille osapuolille, mutta eivät ole menneet eteenpäin niin nopeasti kuin olisimme halunneet. Hiukan taustaa. Me aloitimme neuvottelut marraskuussa viime vuonna. Aloitimme tämän prosessin. Meillä oli aloituskierros. Sen jälkeen äh, keskusteltiin tammikuussa – ja toukokuussa itse asioista. Ja näiden keskustelukierrosten aikana saatiin aikaan edistystä, hyvääkin sellaista. Ja meidän puoleltamme laitettiin pöytään jo alku, alustavat ehdotuksetkin. Te olette nähneet ne samoin kuin ä, äh, raportit näistä keskustelukierroksista, eli tiedätte, minkälaista edistystä on saatu aikaan monilla aloilla, mutta Selvää on myös se, että on tiettyjä alueita, joilla on vaikeaa päästä eteenpäin, paljon vaikeampaa päästä eteenpäin Chilen kanssa kuin olimme odottaneet. Mehän olimme tehneet alun perin äh, Chilessä aika äh, kattavan kartoitus, äh, kartoituksen mutta valitettavasti rakentavasti ei ole päästy eteenpäin jo tietyissä keskusteluissa muun muassa alkuperämerkintäasiassa, investointituomioistuimessa, investointisuoja-asioissa ei ole päästy eteenpäin, IPR-asioissa, energia ja raaka-aineet ovat myös tällaisia hankalia paikkoja olleet. Eli Kesäkuusta lähtien olemme yrittäneet löytää jonkinlaisen tavan edetä näissä asioissa. Olemme pitäneet yhteyttä chileläisiin. Olemme pohtineet, miten päästä eteenpäin. Olemme järjestäneet kokouksia yhteishenkilöiden välillä, eli komissio ja uusi vastapuoli. Äh, siellähän nimittäin hallitus vaihtui tässä jokin aika sitten. Ja puheenjohtaja Juncker ja presidentti Pinera tapasivat myös lokakuussa. Ja ihan rehellisesti sanottuna yritämme päästä eteenpäin, jotta voisimme saada edistystä kaikilla rintamilla aikaan. Erityisesti kun puhutaan alkuperä, maantieteellisistä alkuperämerkinnöistä, ne ovat meille tärkeitä. Ja tietysti myös markkinoille pääsy, kun puhutaan maataloustuotteista – me haluaisimme tästä ehdotuksen pöytään, niin Chilekin tietysti. Ja näiden asioiden tiimoilta pidämme kyllä yhteyksiä ja toivottavasti pääsemme eteenpäin. Ja alustavasti on sovittu tam, uudesta neuvottelukierroksesta tammikuussa. Chilen täytyy vielä vahvistaa nämä päivämäärät. Ja me nyt tietysti odottelemme Chileltä merkkiä, kutsua ja valmiutta neuvotella. Olemme kuitenkin sitoutuneita neuvottelemaan. Neuvotteleminen on mielestämme tärkeää, koska sopimusta täytyy päivittää. Sehän on vuosituhannen alusta tai jopa viime vuosisadalta ihan van, vanhentunutta jo. Toivottavasti saamme vähän uutta verta tähän kauppa-agendaamme. Se olisi myös hyväksi kahdenvälisten suhteidemme kannalta muutenkin poliittisesti. Ja olisi hyvä, jos voisimme välittää sellaisen viestin, että yhdessä Chilen kanssa me kannatamme ennakoitavia kansainvälisiä suhteita ja sääntöihin perustuvaa kauppaa. Kiitos. Perfect. Um... Erinomaista. Ja nyt uh, ulkosuhdehallinto saapuu tässä juuri oikealla hetkellä, niin kuin tiedätte. Meillä on myös assosiaatiosopimus neuvotteilla kauppasopimuksen lisäksi tai kauppasopimuksen uudistamisen lisäksi. Ja nyt Köstineter saa puheenvuoron sitten assosiaatiosopimuksesta kolme minuuttia. Kiitos puheenvuorosta. Nyt käsitellään Chileä äh, ilmeisesti. Niin, Tästä uudistuksesta olemme nyt vuoden neuvotelleet 15. marraskuuta viime vuonna aloitimme ja politi- poliittisen yhteistyön lukujen suhteen olemme edenneet melko tyydyttävästi itse asiassa. Chileläiseltä puolelta on löytynyt proaktiivinen, kiinnostunut ja myös tarvitaan joustava asenne neuvotella Euroopan unionin kanssa monestakin eri aihepiiristä maahanmuutto, kansainvälinen turvallisuus muun muassa ovat sellaisia asioita, ja olemme jonkinasteisen sopimuksen saaneet aikaiseksi koskien 30, 38 artiklaa, joita mandaatissa oli, ja 11 on neuvottelematta. Joten tämä osoittaa, että olemme saaneet noin 75 prosenttia pöydällä olleesta tekstistä chileläisten kanssa. Olemme siis melko tyytyväisiä, mutta vaikeita asioita on edelleen käsittelemättä. Veroasiat ja on, tässä on löydettävä tekstivalinnat. Tässä halutaan uudistaa tämä kauppasopimus. Muun muassa asesun suhteen täytyy neuvotella. Tämä maa on muuttunut mm, melkoisesti ja me olemme enemmän, enemmän samalla tasolla kuin aiemmin, mutta yleisesti jotain me olemme erittäin tyytyväisiä. toimielin ulottuvuuksiin tässä sopimuksessa, niin niihin, niistä on vielä puhuttu liittyvät tähän kauppalukuun. Sitten on myös muita asioita, jotka liittyvät taloudelliseen ulottuvuuteen. On joitain kohtia, joita ei ole vielä neuvoteltu. Me olemme tyytyväisiä tämän etenemisen suhteen. Me emme odota, että tässä on virallista neuvottelukierrosta tulossa lähiaikoina, koska tämä riippuu siitä, kuinka tämä kauppapuoli tässä sopimuksessa pääsee eteenpäin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meillä ole videokonferensseja, teknisiä kokouksia. Tämä tarkoittaa sitä, että me pyrimme etenemään tämän tekstin kanssa, ja että se saadaan kokonaisuudessaan jäsenvaltioiden käsiteltäväksi. Me olemme kunnianhimoisia, mutta me olemme taas myös realistia. Me ymmärrämme, että näkemyseroja on ja tulee olla kärsivällinen, että tässä päästäisiin aivan neuvottelujen loppuvaiheeseen – Luulen, että 2019 me tulemme käyttämään neuvotteluihin vielä erittäin paljon aikaa, mutta olemme kuitenkin toiverikkaita. Jäsenvaltiotkin tänä aamuna nimenomaan vetosivat meihin, että tämä asia saataisiin päätöksen. Kiitos. Kiitos teille. 2019 tulee varmasti olemaan kyllä myönteisen kehityksen vuosi Euroopan unionille. Sitten esittelijämme Ima Rodriguez. Viisi minuuttia, ole hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Toivotan tervetulleeksi komission ja ulkosuudenhallinnon edustajat ja tervetuloa myös Chilen EU-suurlähettilässä tiimeineen. Aivan ensin haluaisin jälleen korostaa, kuinka tärkeää tätä sopimusta on uuden aikaista Kyse on sopimuksesta, niin kuin Jorgensen jo sanoi, joka on vanhentunut, koska se on tämän vuosituhannen ihan alkuvuosilta. Ja todella nyt, kun ajatellaan Euroopan unionia kauppasopimuksineen, muun muassa Chilen kanssa, niin haluamme laajentaa näitä sopimuksia huomattavasti entisestä. Ja molemmat osapuolet tässä kyllä menettävät tilaisuuksia Äh, syventää kauppasuhteitaan, äh, koska äh, sopimus on vanhentunut. Kuitenkin minua huolestuttaa nyt myös hiukan tämä panoraman muutos tässä. Ei siitä voi ole paljonkaan aikaa, kun meillä oli toiveita siitä, että tällä lainsäädäntökaudella, tämän parlamentin kaudella Euroopan unioni voisi saada tämän sopimuksen valmiiksi. Tiesimme, että hankalaa se tulee olemaan, mutta mahdollista kuitenkin. No nyt tästä ei enää ole puhettakaan. Aina kun neuvotteluprosessit käynnistyvät, niin tiedetään kyllä, että siinä matkan varrella muun mm. muassa teknisen sisältöön liittyviä ongelmia voi nousta, mutta mutta minä kyllä nyt mietin, että mistä tämä viivyttely nyt johtuu. Onko muitakin syitä? Onko muitakin syitä kuin nämä tekniset ongelmat? Sillä aina kun ongelmia syntyy ihan konkreettisesti, niin kyllähän sitten voidaan toisilla aloilla kuitenkin edetä. Ja nyt komissio on julkaissut 18 tekstiehdotusta. Chile 8. Ja kestävyysvaikutusarviointi on tulossa tammikuussa lopullisessa muodossaan. Ja olen iloinen siitä, että ensimmäinen vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa on jo käynnistetty sopimuksen uuden aikaistamisesta viime toukokuussa. Ja sitten vielä heinäkuussa ja marraskuussa on keskusteltu kansalaisyhteiskunnan kanssa tästä uudesta sopimusluonnoksesta ja, sen vaikutuksesta ja kestävyydestä ulottuvuutena. Eli kansalaisyhteiskunta on mukana tässä työssä. Tätähän olemme aina pitäneet tarpeellisena. Joten jos nyt Euroopan unionin ja Chilen neuvottelu tiimit, niin neuvottelujohto on muuttunut. Mutta jos nyt ajatellaan tätä neuvotteluprosessia soveltamisalaa, niin minä haluaisin tietää ehkä hiukan enemmän vielä siitä, että mitä todellisia syitä tässä nyt on, jotka estävät, että ei voida sitten muilla neuvottelualueilla edetä kuin näillä, missä näitä teknisiä ongelmia on tullut esiin ja kun ajatellaan tätä sopimuksen sisältöä, ajatellaan vaikkapa markkinoille pääsyä, maantieteellisiä merkintöjä, luonnollisesti teollisen tekijänoikeuksien suojelua. Toki nämä ovat, tai tämä uusi investointisuoja on monimutkainen asia sekin. Kun minulla oli tilaisuus käydä Chiilessä ja vieraillaan mm, ja tavata kongressia senaatin edustajia, jotka presidentti Pinieran kanssa kävivät äh, äh, Chilestä täällä vierailulla, niin äh, mielestäni tässä oli kyllä aika paljon tässä investointisuojakysymyksessä vielä tietämättömyyttä, joten on aika vaikeaa käydä neuvotteluja asiasta, jota ei ymmärretä, jota ei tunneta. Olisi tärkeää vastapuolen tuntea meidän järjestelmämme, jotta voitaisiin sitten neuvotella. Minä mm, tuolloin mm, senaatin jäsenille sitten selitin tätä meidän järjestelmäämme. Tähän astinen sovittelujärjestelmä on toiminut heidän mielestään hyvin. No nyt meillä on jäsenvaltioiden kanssa – 17 eri sopimusta sitten solmittu ja Euroopan parlamentti ei tule tukemaan äh, sellaista äh, konfliktien äh, ja ratkaisujärjestelmää, joka ei ole monenvälinen. Me haluamme puolustaa tätä mallia ihan globaalisti. Näin katson, että meidän ja komission täytyy kyllä ponnistella Euroopan unionin Chile-valtuuskunnan täytyy toden totta myös ponnistella. Me halua, että mikään estää neuvottelujen edistymistä. Sitten kysyisin vielä näistä etuisuustulleista. 95-96 prosenttia on nyt ollut tuo taso Chilessä Euroopan unionissa 65 prosenttia. Miksei voitaisi muuttaa tätä hiukan lähemmäksi? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt Chilen suurlähettiläs saa puheenvuoron. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan toivottaa teille erinomaista matkaa Chileen. Toivon, että tuo joulukuinen matkanne tulee olemaan hedelmällinen ja että voitte siellä sitten kuulla vielä lisää tämän sopimuksen hyvistä puolista, mutta myös haasteista, joita meillä on. Meillä on täysi halu edistää näitä käynnissä olevia neuvotteluita, saattaa ne päätökseen niin, että saamme nykysopimusta päivitettyä ja uudistettua me olemme täysin sitoutuneet tähän työhön myös Chilen presidentti, joka oli lokakuussa täällä vierailulla ja kävi keskusteluja komission puheenjohtajan kanssa. Me olemme täysin sitoutuneet siihen, että saamme aikaan sopimuksen. Minä olen luoteltani optimisti ja uskon, että tämä optimismimme voi myös heijastua sitten käytäviin neuvotteluihin. Tiettyillä alueilla meillä on eroja, mutta en nyt ehkä niinkään korostaisi näitä eroja vaan äh, pikemminkin äh, niitä edistysaskeleita, joita on otettu niin poliittisesti kuin yhteistyönkin alalla, kaupan alalla. Me olemme saaneet aikaan hyvin merkittäviä edistysaskeleita ja hyvin pian uskoakseni saamme aikaan sitten vielä todella suuren edistysaskeleen, nimittäin tuo palvelualan ratkaisemisen. Sitten vielä maantieteelliset merkinnät, joka on erittäin tärkeä aihe Euroopan unionille. Haluaisin korostaa, että me olemme täysin tietoisia tästä. Me tunnemme, tiedämme maantieteelliset merkinnät ja esimerkiksi viini- ja alkoholisopimuksen puitteissa alkuperämer- maantieteelliset alkuperämerkinnät saavat meitä täyden hyväksynnän, joten saa nyt sitten nähdä, että miten äh, saamme huolehdittua asiasta niin, että se saadaan nivottua tähän äh, äh, vapaakauppasopimukseen maantieteelliset merkinnät eivät suinkaan törmää meillä vastustukseen. Päinvastoin ymmärrämme, että tämä on konsepti, jota käytetään ja siihen liittyvä metodologia. Joten me olemme täysin valmiit jatkamaan neuvotteluja, jatkamaan keskusteluja eh, seuraavalla kierroksella. Olemme täysin valmiit käymään seuraavan kierroksen ja toivomme, että tuolla kierroksella eh, todella tavarat ja palvelut eh, kysymys saadaan etenemään tässä nyt on siis vuosi neuvoteltu, eihän se pitkä aika ole. Jos katsotaan, niin toki olisimme voineet haluta olla nopeampia, mutta ei tämä vuosi nyt ole vielä kauhean pitkä aika Meksikonkin kanssa. Teillä on mennyt jo kaksi vuotta. Ja totta kai meillä on tahtoa edistyä. Ja tässä nyt ensi vuoden mittaan varmaankin saamme sopimuksen valmiiksi. Sitä me toivomme, sitä me haluamme ja siihen me pyrimme ja kaikki kansalaisemme tätä myös toivovat niin, että saadaan aikaan hyvä lopputulos ensi vuoden mittaan. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille. Matias, tämähän näyttää oikein myönteiseltä ja hyvältä. Ainakin äh, mitä suurlähettilältä nyt kuultiin. Mitäpä sinä kommentoisit? No, thank you. Um... Kiitoksia <clears throat> lähettiläs on aivan oikeassa. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet prosessiin ja presidentti Pinjeira ja puheenjohtaja Juncker sen vahvistivat lokakuussa. Viittaisin vielä siihen, mitä edustaja äsken sanoi, nimittäin sen, että kunnianhimon tasoa ei pitäisi laskea. Tämä on tärkeää pitää mielessään koska ensinnäkin meillähän on erinomaiset kauppasuhteet, meillä on kattava sopimus. Ja jos me modernisoimme sitä, niin meidän täytyy asettaa kunnianhimoiset tavoitteet niin, että saamme perustan vahvoille kauppa- ja investointisuhteille tuleviksi vuosiksi. Toinen syy on se, että meidän täytyy äh, saada sellaiset tulokset, jotka voimme myös äh, myydä niin sanotusti sidosryhmille ja parlamentille, ja se on tietysti tärkeämpää kuin nopeus. On tärkeää, että loppujen lopuksi saamme aikaan jotain sellaista, jota te voitte tukea. Ja uskon, että tämä on mahdollista samalla kun otetaan huomioon molempien osapuolten arat kohdat, herkät kohdat. Ymmärrän kyllä, että te innokkaasti haluatte päästä eteenpäin myös markkinoille pääsyn saralla. Ja me olemme valmiit menemään tähän suuntaan, jos saamme edistystä kautta linjan. Ja tietty, meidän täytyy tehdä yhdessä työtä, jotta löytäisimme hyvän ratkaisun. Mutta kun meillä on näinkin hyvät suhteet, erinomaiset suhteet Chilen kanssa, niin olen aivan varma siitä, että pääsemme eteenpäin. The same opinion as by the EAS ulkosuhdehallinto samaa mieltä? Kiitos, olen täysin yhtä mieltä, vaikka aihe on eri, mitä tulee meidän kunnian meidän pyrkimyksiin. Kyllä tässä ollaan samalla linjoilla. Olemme saavuttaneet jo melkoisesti näitä asioita nähdään hyvin samalla tavalla – Chilen kanssa. Ja vaikka täälläkin tapahtui muutoksia ensi vuonna, niin toivomme kuitenkin, että se olisi meille takaraja asian loppuun saattamiselle. Olemme kaupapääosaston kanssa täysin samalla linjalla. Oh. Hyvä, ah, kiitos. Jaha, äh, Starbatti vielä. I have to apologize. Minun on pahoiteltava. Emma McClarkinin puolesta. Minulla on hänen puheenvuoron tällä paperilla. Ensinnäkin on selvä, että tämä, tässä modernisoimisprosessissa me pyrimme katsomaan, kuinka olisi mahdollista ottaa käyttöön olemassa olevan tämä sopimuksen potentiaali kaupankäynti on vähentynyt näiden kahden maan vä- kokonaisuuden välillä. Meidän tulee kiinnittää huomiota kauppa, pilariin, sähköinen kaupankäynti, energiaa. PK-yrityksille on annettava oma luku ja myös mikroyrityksille ja julkisen hankintoihin tulee kiinnittää huomiota. On tärkeää myös, että investoinneille annetaan oma luku siten, että korvataan nykyiset Chilen ja useamman eri jäsenvaltiovälinen investointisopimus. Tässä on kiinnitettävä huomiota EU-investointisuojaan meidän on korvattava mm, ritoratkaisumekanismi julkisella oikeudenkäyntijärjestelmän. Tulisi kiinnittää myös maantieteelliseen alkuperämerkintään ja muihin kuin kaupan esteisiin riittävästi huomiota. Me käsittelimme näitä asioita valiokuntaliitteisessä mietinnössä, joka hyväksyttiin heinäkuussa 2017. Kuinka EP-suositukset on huomioitu itse strategiassa ja kolmen, kolmella neuvottelukierroksella tähän mennessä. Mihin asioihin on kiinnitetty eniten huomiota ja millä osa-alueilla on edistytty merkittävästi? Mikä on komission arviointi näistä neuvotteluista, tuliko näistä vaikeat ja kuinka näistä vaikeimmista luvuista suoriudutaan? Geopoliittisen asiayhteyteen olisi syytä kiinnittää huomiota Chile on sitoutunut liberaalin kauppapolitiikan silloin 60 vapakauppasopimusta. Ja sen ensimmäinen eteläamerikkalainen maa, joka liittyy OECD. Se on palannut talouskasvun tielle vuonna 2018, talouskasvun 4,8 prosenttia. Se on allekirjoittanut TPP-sopimuksen, joka astuu voimaan 2018 vuoden joulukuussa. Kuinka neuvottelumme sopivat tähän näkökulmaa ja kuinka innokas Chile on etenemään näissä neuvotteluissa. Mikäli EU saattaa hyvin olla vielä prioriteetti. Noudattamat tietämistoimenpiteet ja sukupuoliulottuvuus ovat asioita, ovat asioita, joita ECRS on nostettu esiin. Onko näistä asioista neuvoteltu ja mitkä ovat olleet heidän alustavat reaktiot? Siinä Emma Clarkinin puheenvuoro. Kiitoksia. Varmaan saamme sitten joulukuun lopussa vierailullamme jotakin selvyyttä näihinkin asioihin. Ima, loppupuheenvuoro vielä. Kyllä, kiitos. Halusin vielä vain vahvistaa sen, että Kyllä, kunnianhimon taso saakin olla korkea, mutta ei se mielestäni silti sitä tarkoita, etteikö neuvotteluja voitaisiin saattaa ajoissa päätökseen. Jos Jörgensen voisi vastata minulle vielä näihin etuisuus tuleihin esittämäni kysymykseen. Ja sitten kun ajatellaan suurlähettistä Äh, suurlähettilästä, niin ähm, olisi hyvä, jos me parlamentin jäsenet, jotka tulemme äh, vierailulle, meidän olisi äh, hyödyllistä saada mahdollisimman paljon tietoja niin, että voimme sitten omalta osaltamme tukea sopimukseen pääsemistä. Ja kiitokset McClarkinin kommenteista. Ne tulen ottamaan huomioon. Kiitos. Kiitoksia. Olisiko Sulähettilällä vielä jotain neuvoja? Kiitos puheenjohtaja. No ainut asia, mitä minä tässä nyt ehkä voisin eh, ehdottaa Immakulaadalle, henkilölle, joka todella tuntee Chilen, eh, todella tuntee maamme, eh, tunnette maamme niin hyvin, että eipä tässä minulla paljon neuvottavaa ole. Ja ehkäpä kaikkein tärkeintä olisi se, että kun Eurooppa on todella maanosa, jota Chile kunnioittaa, Ehm, paitsi kauppakumppanina myös sen arvoja ja periaatteita, joita mekin tuemme. Ehm, tämä kuulostaa ehkä retoriikalta, mutta tämä on aivan keskeisen tärkeää, kun ajatellaan Chilen ja Euroopan unionin tiiviitä suhteita. Tämä täytyy muistaa paitsi Chilessä myös täällä. Ehm, teillä Euroopan unionissa on äh, tämä lisäarvo. Euroopan unioni ei ole Chilen merkittävin kauppakumppani, se on vasta kolmas. Meillä on kaksi äh, vielä tärkeämpää kauppakumppania, mutta teidän lisäarvonne on äh, juuri siinä, että arvot, joita te edustatte ihmisoikeusalalla, oikeusvaltioalalla ja kauppa politiikan käytänteissä, niin äh, ansaitsevat todella kunnioitusta. Ja nyt kun me olemme modernisoimassa tätä äh, sopimusta, niin äh, kyse on sekä sen poliittisesta että kaupallisesta ulottuvuudesta, kun kyse on assosiaatiosopimuksesta. Kiitoksia. Kiitos paljon. Olen vakuuttunut siitä, että hyvin syväluotava keskustelu tulee jatkumaan. Kiitos paljon. Oliko nyt vielä jotain huomioita tariffeista ja etuisuuskohtelusta? Reply to, uh... Ihan lyhyt vastaus Rodriguez Pinheirolle tästä käyttöasteesta, preferenssikäyttöasteesta. Kyllä, se on korkeampi Chilen osalta kuin EU-yritysten osalta. Ei mitenkään tavatonta Tällaista löytyy monista kauppasopimuksista. Monet kauppakumppanit nauttivat tällaisista tariffipreferensseistä, joita tarjoamme. On vaikea sanoa, että tähän olisi yksi ainoa syy, mutta ainakin yksi sellainen syy, josta ei kauheasti tiedetä ja Tästä me muuten keskustelemme juuri tälläkin hetkellä ei ainoastaan Chilen suhteen, vaan monien muiden sopimusten osalta paljon enemmänkin työtä ehkä voitaisiin tehdä. Olisi ehkä syytä antaa enemmänkin tietoa pk-yrityksille ja totta kai myös jäsenvaltioiden tehtävä on tiedottaa. Niiden täytyy tehdä työtä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden firmat hyötyvät niistä edistysaskeleista, joita me saamme aikaan kauppasopimusten ansiosta. Tämä on tietysti jäsenvaltioiden harteilla, olipa kyse sitten viennin edistämis toimistosta tai muusta. Kiitos paljon. Näin esityslistan kohta 24 on saatu käsiteltyä. Kiitokset Chilen suurlähettiläälle vierailustanne. Nyt siirrytään esityslistan kohtaan 25 viisi. Meillä on varsinainen latinalaisen Amerikan iltapäivä tässä käynnissä. Nyt siirrytään Meksikoon ja toivotaan tervetulleeksi Meksikon suurlähetystön väki. Nyt ollaan äh, päättelemässä kauppasopimusta kesäkuussa. Kävimme tarkastelu matkalla Meksikossa ja nyt on sitten uusi NAFTA, USMCAkin, joten toimintaympäristö on hiukan nyt tässä jo muuttunut. Haluaisimme mielellämme kuulla komissiolta, että mitenkä nyt sitten edistää tätä Meksikosopimusta. Olkaa hyvä, Sen. Kiitos paljon, että pääsen esittelemään näin monta asiaa ja yksi vielä tämän jälkeenkin. Kiitos paljon tästä mahdollisuudesta. Ihan vain yhteen vetona äh, Meksikon tilanteesta. Joten puhu liian pitkän, niin aloitimme neuvottelut vuonna 2016 hyvin nopeasti. Etenimme. Tämä oli hyvin intensiivinen, tehokas neuvotteluprosessi. Neuvottelut päättyivät kuluvan vuoden huhtikuussa. Meillä oli kunnianhimoinen kattava poliittinen sopimus komission ja Meksikon hallinnon välillä. Tässä toisen osapuolella oli kauppakomissaari ja toisessa ministeri Hordado. Ja me olemme sitä tämän jälkeen työstäneet näitä yksityiskohtia tekstiin liittyen, että voimme tämä teksti julkaista. Useita tekstejä julkaistiin ennen kesätaukoa ja sen jälkeen olemme työskennelleet hyvin intensiivisesti Meksikon kanssa, jotta me olemme voineet varmistaa sen, että nämä lopulliset tarkistukset ja materiaalit saadaan julkaistua. Odotamme innolla, että saamme nämä loput säännöt koskien tuotekohtaisia sääntöjä, mm, vientiluotto, hallinnollinen yhteistyö, liitä koskien motoreja neuvoja, kauppa- ja hyödykkeet lukkuu, lääkekaupan käyntiin ja lisäksi pääsy markkinoille koskien tuotteita ja hyödykkeitä. Se on vielä viilattava kunto, mutta varmasti tämäkin tapahtuu lähiaikoina. Ja me teemme tämän yhdessä Meksikon kanssa, jotta tässä harjoitellaan avoimuutta siten, että Meksiko julkaisee saman aikaan kuin me. Ja he tekevät samat tarkastukset kuin mekin. Ja Tämä oikeudellinen tarkistus on käynnissä. Juristit molemmilla puolin perehtyvät tekstiin, koska haluamme, että tämä muodollinen työ saadaan loppuun mahdollisimman pian. Haluamme antaa tekstin päättämistä ja allekirjoitusta varten. Ja vielä viimeinen kohta liittyen itse asiaan on se, että täytetään äh, nämä alifederaali, aliliittovaltiotason julkiset hankinnat. Se on asia, johon poliittisessa sopimuksessa Meksiko suostui. Se tulee olemaan osa tätä lopullista tekstiä, jonka annamme teille hyväksyttäväksi toivottavasti ensi vuoden aikana. Yhteistyötä on tehty Meksikon hallituksen kanssa tähän mennessä ja yhteistyö jatkuu, kun uusi hallinto on astunut suorittamaan tehtävien, ja me toivomme, että tämä, nämä viralliset sopimukset saapuvat allekirjoitettavaksi ja hyväksyttäväksi mahdollisimman pian. Kiitoksia. Meksikonkin kohdalla keskustelemme myös assosiaatiosopimuksesta. Fernando Pons äh, ulkosuhdehallinnosta kolme minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I... Kiitoksia. Puhun lyhyesti minäkin, koska Mattias on jo antanut hyvän yleiskatsauksen tämänhetkisestä tilanteesta, mutta sopimushan kattaa tietysti paitsi poliittisen kehityksen myös ö, yhteistyö- ja kauppa-asioita. Se on siis kattava sopimus strategisen kumppanin kanssa ja olemme hyvillä, mm, hyvässä vauhdissa uudistamassa tätä sopimusta poliittisen ja yhteistyöosion osalta saatiin jo yhteisymmärrys aikaa vuonna 2017 ja tänä vuonna sitten keskustellaan näistä kauppa-asioista. Ja molemmat osapuolet, Meksiko ja EU, tekevät kaikkensa, jotta sopimus saadaan menestyksekkäästi valmiiksi. Kun se on saatu valmiiksi, niin sisäisiin menettelyihin menee vielä jokin tovi. Ja Mm, Matias jo mainitsi sen, että täytyy selvittää tämä sopimuksen lainmukaisuus ja sen jälkeen se täytyy käännättää. Ja se nyt väistämättä vie oman aikansa. Kääntämisen jälkeen sopimus lähetetään neuvostolle ja sen mukana tulee sitten neuvoston luonnos yhteiseksi kannaksi ja toivottavasti Euroopan parlamentti antaa sitten oman myöntymyksensä tälle sopimukselle. Ja tietysti sitten ratifiointiprosessi täytyy sekin saada päätökseen jäsenvaltioissa. Ja se julkaistaan ja niin edespäin. Eli kuten sanottu, niin halusin puhua lyhyesti, koska tilanne on ihan selkeä. Me onnettelemme sekä itseämme että meksikolaisia kumppaneitamme toistaiseksi aikaansaaduista tuloksista ja haluamme, että sopimus saadaan päätökseen mitä pikimmiten. Enää muutama jäljellä oleva kohta on selvitettävänä. Jos teillä on kysyttävää, niin yritän mielelläni vastata. Kiitos. Sekä komissiolta että ulkosuhdehallinnolta tässä tänään on kuultu jo monta kertaa, että lähellä ollaan että lähellä ollaan tosiaan yleisesti ottaen. Ima, sinä olet tässäkin esittelijä. Kuinka lähellä sinä jo oletkaan? No, totta on, että tarkoitus oli, että joulukuun loppuun mennessä kaikki tekniset asiat olisi äh, hoidettu. No nyt puhutaan sitten tekstien tarkastuksesta, käännöksistä, ja kaikkeen tähän menee kyllä mielestäni liikaa aikaa. Meidän valiokunnassammehan me hyväksymme aina sellaiset äh, talousarviot esimerkiksi kauppapääosastolle, että se voisi kaiken näköisiä määräaikoja kunnioittaa. Ää, äh, mutta eiväthän nämä sitten nämä äh, voimavarat yleensä sinne kuitenkaan pyynnöstämme huolimatta osu. Meksiko. Minä todella kannatan, arvostan kovasti tätä työtä, jota on tehty. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että työn voi tehdä hyvin ja nopeasti. Tämä on valtava askel eteenpäin sisällöllisesti. Ja kun syvennetään yhteistyötä, ensimmäistä kertaa on myös otettu mukaan uusia ulottuvuuksia. Haluaisin muun muassa luvun korruption torjumisesta ja rahanpesusta – Samoin sitten äh, luvun, jossa puhuttaisiin äh, pk-yrityksistä ja siitä, miten ne voisivat saada oman yhteyspisteen. Äh, tämä olisi hyvin tärkeää. Ja sitten tietenkin markkinoille pääsy, 340 maantieteellistä merkintää, jotka tunnustetaan. Ja haluaisinkin kysyä, että onko tähän luetteloon vielä tulossa jotain muutoksia vai onko se lopullinen valtavan ponnistelun kuitenkin Meksiko on tässä toteuttanut, sillä Meksikollakaan ei tällaista järjestelmää ole käytössään. Samoin sitten kestävän kehityksen luku äärimmäisen tärkeä sekin. No aiemmin tällaista ei ollut, niin kuin ei ollut missään muussakaan sopimuksessa, mutta on hyvin tärkeää, että meillä on syvä luotaava luku kestävästä kehityksestä. Agenda 2030 ja sen jälkeiset äh, kestävyyskriteerit, ympäristökriteerit, sosiaaliset kriteerit ja työ äh, lainsäädännön kriteerit. Minä haluan todella onnitella Meksikoa siitä, että se on äh, yleissopimuksen 98 hyväksynyt, ratifioinut ja onnistunut tässäkin. Tämä oli yksi kahdeksasta keskeisestä, eli Meksiko on tehnyt kyllä hyvää työtä. Se minua surettaa, että mandaatissa ei tätä ollut mukana. Ei tällä vuosituhannella voida viitata tai jättää, jättää täysin sukupuoliulottuvuutta, tasa-arvoa ulkopuolelle. EU ja Meksiko Buenos Airesissa allekirjoittivat julkilausuman sukupuolten tasa-arvosta, eikä nyt voi mielestäni jättää 50 prosenttia kansalaisista yksin, ikään kuin emme huolehtisi heistä. Kysyisinkin ulkosuhdehallinnolta seuraavaa. Läpinäkyvyyttä on pyritty lisäämään aivan valtavasti ja nyt ehdotukset ovat, komissioehdotukset ovat nähtävillä ja sopimukseen liittyvät tiedot, mutta näin ei kuitenkaan ole assosiaatiosopimuksen kohdalla, vaikka kauppasopimuksen kohdalla on. Kuinka voi olla, että meillä on kolme pilarin sopimus ja Euroopan parlamentti ja kansalaiset voivat tutustua ainoastaan tähän kauppaulottuvuuteen, eivätkä kahteen muuteen pilariin, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä yhteistyölle ja Äh, assosiaatiosopimukselle, joten minä katson, että avoimuuden nimissä meidän täytyisi siis saada kaikki nämä tiedot käyttöön. Kiitoksia. Kiitos. Yksi puheenvuoropyyntö, edustaja Scholz. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Varjasetteli ei valitettavasti pääse paikalle. Hän on näin DV-valiokunnan kokouksessa. Hän puhuu Rodesian ihmisoikeustilanteesta. Hän pyysi tämän nostan esiin kaksi asiaa. Käsitellä tätä siis ihmisoikeusnäkökulmasta ja tässä on kaksi asiaa, joita voisi lisätä. Imakulaadan puheenvuoron ihmisoikeusulottuvuus ei ole riittävä ja Ja me vastustamme tätä niin kutsuttua investointi oikeusjärjestelmää. Tässä olisi edelleen mahdollista haastaa hallintoja oikeuteen, mikä nämä ryhtyvät tekemään täysin oikeutettuja toimenpiteitä. Ja mikäli tähän suuntaan mennään, niin tässä todellakin toimitaan ongelmallisesti. Meksiko on joutunut maksamaan erittäin paljon korvauksia investoijille. Tämä puhumattakaan oikeudenkäyntikuluista. Tämä toisi uuden määrän oikeudellisia lainsäädäntökanteita kaupankäyntiin liittyen. Tämä ei koske sellaista neumaita, vaan myös muita maita. Ja tässä, ole, tässä on muitakin maita, joita saadaan haastaa oikeuteen. Eri EU-maiden hallinnot, muun muassa Espanjan maateritoten saattaisivat joutua väli, usein välimieskäsittelyyn. He ovat 14 kannetta tehneet kaupankäyntiin liittyen, niin äh, arvo on ollut yhteensä 14 miljardia euroa. Ja tässä on muun muassa miljardööri Carlos Slimin yhtiöiden tekemiä investointeja, ja tähän on kiinnitettävä huomiota, kun puhumme tästä sopimuksesta. Toinen asia. Olemme sitä mieltä, että sopimus ei ole riittävä. Se ei pyri riittävästi kiinnittämään huomiota EU-yritysten tekemiin ihmisoikeusrikkomuksiin. Siinä ei mm, kiinteästi ja sitovasti pyritä viemään mm, yrityksille kohdistuvia sääntöjä eteenpäin. Ja minulla olisi useita esimerkkejä, joita olisi voinut nostaa esiin, mutta minulla on kolmas kysymys. Tämä vähimmäisikävaatimus, joka on tässä Kanada-Meksikosopimuksessa, niin tämä saataisiin johtaa siihen, että autoteollisuus kärsii, koska ne eivät enää ole kilpailukykyisiä Amerikan tilanteeseen verrattuna. Mitä tämä tarkoittaa meidän tilanteeseen nähden? EUn ja Meksikon välisissä suhteisiin pitäisikö meillä olla jokin vähimmäispalkka, vähimmäispalkkavaatimus, joten, joka olisi linjassa Meksikon kehityksen kanssa. Meidän on katsottava, mikä on One-sopimuksen vaikutus EUn ja Meksikon väliseen sopimukseen. Kiitoksia. Äh, sitten Matias, ole hyvä. The, the question from, from, from his... Ehkäpä Rodriguez Panieron kysymykseen. Onko jotain muuttunut sen jälkeen, kuin mitä huhtikuussa sovittiin – ei, ei mitään muutoksia ole tullut. Tämä on hyvin kattava sopimus, kunnianhimoinen sopimus. Ja sekä Meksiko että me olemme erittäin huolellisia, tarkkoja ja yritämme mennä tätä asiaa läpi, käydä läpi eh, niin nopeasti kuin mahdollista. Oli vielä muutamia asioita, jotka piti viimeistellä, mutta sekin on nyt tehty ja me julkaisemme tuloksen ja näette sen ihan lähipäivinä joten voin vakuuttaa teille, että meillä oli poliittinen yhteisymmärrys ja kaikki on nyt avointa. Ja odottelemme yhteistyötä uuden hallituksen kanssa niin, että sekin hoitaa muodollisuudet. Toiseksi täältä muun mm. muassa Schultz esitti kommentteja No, teillä on ICSn osalta oma näkemyksenne. Meillä on vähän erilainen käsitys siitä, miten tämä investointituomioistuin on niin parempi kuin tämänhetkinen järjestelmä. Eli jäsenvaltioilla on useita investointisopimuksia ja me olemme keskustelleet tästä asiasta paljon myös parlamentin kanssa. Ja hyvin tärkeää etappi oli tämä Kanadan kanssa tehty sopimus. Me, meillä on ehdotus investointituomioistuimesta, joka on avoimempi. Se tarjoaa paremmat takkeet ja rajoittaa ää, sellaisia mahdollisuuksia, että tulisi ää, turhanaikaisia oikeudenkäyntejä. Oikeudenkäyntejä tämän sopimuksen johdosta ei varmasti tule siis turhia. Sitten ihmisoikeuskysymykset, No, ihmisoikeuskysymykset ovat ongelma Meksikossa. Meksiko ylipäänsä, siis sekä hallitus että kansalaisyhteiskunta pyrkivät tilannetta parantamaan. Ja me tietysti haluamme antaa itsellemme paremmat mahdollisuudet käsitellä näitä asioita Meksikon kanssa ja haluamme tietysti auttaa Meksikoa siirtymään oikeaan suuntaan. Ja jos katsotte, mitä olemme sisällyttäneet tänne sopimukseen, sitä ei nimittäin tämänhetkisessä tilanteessa ole, äh, sopimuksessa ole, niin meillä on muun muassa korruptioluku äh, täällä. Ja meillä on siis kaiken kaikkiaan parempia välineitä kuin aiemmin. Mutta toki tämä on tällainen yleinen kysymys, joka liittyy enemmän ehkä ulkosuudenhallintoon. Sitten minimipalkat. No, meillähän ei ole yhtenäisiä minimipalkkoja edes Euroopan unionissa, joten jos me tällaisesta asiasta alkaisimme määrätä kauppasopimuksessa, niin se olisi aika, aika monen teko. And perhaps on the impact. Ehkäpä sitten vielä USMCAn vaikutuksesta. Voisitteko tästä vielä antaa meille osvittaa? Let's see, when, when the USMC... Kun USAn neuvottelut saatettiin päätökseen, niin olimme tietysti huolissamme siitä, että sillä saattaisi olla vaikutus siihen sopimukseen, jonka olimme tehneet Meksikon kanssa. Meidän analyysiemme mukaan se ei kuitenkaan muuta mitään siitä, mitä olemme Meksikon kanssa saaneet aikaan. Ja tätä me odotimmekin, emme me muuta odottaneetkaan. Meksiko on luotettava neuvottelukumppani ja myös tällaiset vakuudet saimme Meksikolta. Eli kun puhutaan maantieteellisestä alkuperämerkinnöstä, joka on tietysti USAlle arka paikka, niin se on ollut siis arka paikka äh, USAlle, koska siellä on tiettyjä <clears throat> omia lehmiä ojassa, mutta tämä asia on nyt täysin turvattu tässä kohtaa. On totta totta, että suuria eroavaisuuksia on esimerkiksi alkuperämerkinnöissä, ää, autojenkin osalta, kun puhutaan. Siis, eli, siis meidän Meksikosopimuksemme on ihan erilainen kuin USAn sopimus, mutta ei tämä tietenkään johda siihen, että amerikkalaiset autot tulevat nyt kyökin kautta Eurooppaan. Tietysti USA ja Meksikon sopimuksella saattaa olla kielteinen vaikutus siihen, miten EUn yritykset mahdollisesti investoivat Meksikoon. Mutta ehkä Meksikon täytyy sitten puuttua tähän asiaan. Näin. Pons. Sitten herra Pons, avoimuudesta. Kiitos puheenjohtaja ehkäpä ihmisoikeuksista ensin täydentääkseni sitä, mitä Matias juuri sanoi. Korostan vielä, että uusi sopimus toden totta sisältää kaikki nykymääräykset ihmisoikeuksiin liittyen ja enemmänkin. Siinä on ihmisoikeuslauseke luonnollisesti. Se on ö, äh, uusissa sopimuksissamme standardilausekkeena, mutta meillä on myös poliittista vuoropuheluyhteistyötä äh, koskevassa luvussa – ihmisoikeuslausekkeita siitä, miten molemmat osapuolet voivat ajaa ihmisoikeuksia siis niin meiksi kuin EUkin. Kyse on molemminpuolisesta sitoumuksesta. Ymmärrän, että tehdyt ehdotukset liittyen myös tähän viittaukseen Buenos Airesin julkilausumaan, niin, niin kuin tiedätte, tässä ollaan hyvin, hyvin pitkällä jo prosessissa, niin kuin totesimme, olemme lähes perillä. Eli tässä on enää hyvin, hyvin äh, vähän kohtia auki. Mutta sanoisin, että tähän asti aikaan saatu tarjoaa uudet puitteet, äh, jotka mahdollistavat sen, että syvennämme yhteistyötämme myös sukupuoliulottuvuuden suhteen Eh, mikä, niin kuin ihan oikein totesitte, on äärimmäisen tärkeä aihe. Kyse on myös poliittisesta tahdosta sitten käyttää mahdollisimman eh, pitkälti näitä uusia määräyksiä ja mahdollisuuksia. Eli ne mandaatti ei ollut, mutta nämä määräykset ovat kyllä olemassa. Kyse on sitten poliittisesta tahdosta, mutta ää, eh, aika näyttää. Ja sitten halusin vielä käyttää tilaisuutta hyväkseni onnitellakseni esittelijää erinomaisesta työstä. On totta, että nämä käytännöt tekstien julkaisemisessa ovat erilaiset kauppapääosaston välillä ja sitten taas niiden tekstien välillä, jotka ovat ulkosuudenhallinnon vastuulla. Tämä riippuu, eikä tämä siis eh, koske yksinomaan eh, Meksikoa, vaan tämä on yleinen käytäntö. Ja tämä käytäntö, eh, johon sitten voi olla tyytyväinen tai vähemmän tyytyväinen, mutta tämä koskee todella kaikkia tapauksia. Ja syy on se, että tekstimme, käytäntömme on olla julkaisematta tekstejä ennen kuin neuvosto on saanut tilaisuuden äh, tarkastaa ne. Tässä kyse on siis myös erilaisista toimivalloista riippuen aiheesta. Tämän te tunnette ja tiedätte vielä paremmin kuin minä. Tämä on käytäntö tällä hetkellä, eikä tämä nyt äh, tarkoittaa, äh, että mekö luonnollisesti panisi merkille tätä teidän huoltanne ja välitämme sen luonnollisesti eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Ihan ihan nopeasti vielä lyhyt kysymys. Shots. Question to the commission. So what are you doing? Yksi lyhyt kysymys komissiolle. Mitä te teette konkreettisesti Union Finusa Hoikken ja Continental AG vastaan, jotka ovat äh, Meksikossa tehneet ihmisoikeusrikkomuksia ja konsulttitoimisto Ekorisin mukaan, joka on tehnyt tämän eh, kestävyysarvioinnin, niin mitä te teette tarkalleen ottaen? Yes. This is very specific, uh... Tämä on hyvin erityinen yksi kysymys ja on vaikea puuttua tähän nykyisen sopimuksen puitteissa, mutta tämän asian ja voimme vahvemmin puuttua uuden sopimuksen puitteissa. Ja kansalaisyhteiskunnalla on myös vahvempi asema nostaa esiin tämän tyyppisiä tilanteita. Maailma ei ole täydellinen, niin Meksiko ei ole täydellinen, niin EU ei ole täydellinen, niin ongelmia on. Tämän sopimuksen avulla meillä on enemmän konkreettisia mahdollisuuksia puuttua tähän yhdessä ja yksitellen. Ja tämä on tärkeä horisontaalinen sopimus, ö, näkökulma tämän sopimuksen puolesta. Inma, to conclude. Inma, loppupuheenvuoro vielä. Kyllä, kiitos ennen kuin mm, lopetan. Haluaisin, että minulle selvitettäisiin vielä tarkemmin, mikä tässä nyt on ongelmana, kun meillä on teksti, Eli molemmat osapuolet tämän Buenos Airesin julkilausuman ovat allekirjoittaneet, miksi sitä ei voitaisi liittää tähän sopimukseen. Toiseksi, kun puhutaan assosiaatiosopimuksesta, poliittisesta sopimuksesta, niin tässähän on nyt kyse poliittisesta tahdosta. Euroopan parlamentti tätä poliittista tahtoa osoittaa. Mitä ihmettä vielä tarvittaisiin, että me Euroopan parlamentin jäsenet saisimme tietoa siitä, mistä neuvotellaan? Tämähän nyt on ihan keskeinen asia. Ei Meksiko-sopimusta voi ymmärtää, jos saa luettavakseen ainoastaan tiedot kauppa ulottuvuudesta. entä ihmisoikeudet esimerkiksi? Monet epäilyksistämme eivät suinkaan edes nousisi esiin, jos meillä olisi teksti ja saisimme tarkka tutustua tähän tekstiin. Eli kyllä pyytäisin, että nyt vastaisitte minulle kunnolla. Miksemme voisi saada näitä muita tekstejä? Ja sitten unohdin muuten tuossa aiemmin yhden, yhden ihan konkreettisen kysymyksen kestävän kehityksen Äh, luku ajatellen Meksikon, Yhdysvaltain ja Kanadan sopimusta, niin äh, entäpä se sitten? Kiitoksia ja sitten Pons vielä kerran. Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän, että nämä ovat tärkeitä kysymyksiä eikä minulla varmasti ole kauheasti lisättävää siihen, mitä täällä on jo sanottu, mutta ehkäpä yritän vielä täsmentää sanomaani, mitä tekstin julka- julkistamiseen tulee, niin jälleen kerran totean, että tässä ei keskitytä Meksikoon. Tämä on ihan yleistä käytäntöä, ei erityisesti Meksikoon liittyvää. Ja miksi tämä on yleistä käytäntöä? Siksi, että kun puhutaan komission toimivalloista, niin No sanotaan nyt näin, että komissio on täysin toimivaltainen kauppa-asioissa, ja kun puhutaan poliittisista asioista, niin täytyy muistaa, että neuvostolla on ihan eri rooli. Neuvostolla on tämä lopullinen päätöksentekovalta. Kun puhutaan kehitysyhteistyöstä, niin se on sitten taas ihan oma tilanteensa. En tiedä, onko tämä riittävän hyvä peruste käytännölle, mutta ainakin tällä tavalla voimme selittää tämän tämänhetkisen käytännön Otamme kyllä vaarin tästä huolen, huolestanne ja välitämme viestin sinne, minne se kuuluu. Korostan kuitenkin sitä, että niiden rajojen puitteissa, joiden sisällä toimimme, niin olemme kyllä tehneet parhaamme ja kerromme aina teillekin ja yhteiselle par- parlamentaariselle kokoukselle ja muille parlamentin muodostelmille ja kerromme kaiken, minkä voimme, vaikka emme olekaan varsinaisia asiakirjoja vielä teille antaa, mutta me olemme siis aina valmiita tulemaan keskustelemaan teidän kanssanne niiden rajojen puitteissa, jotka meille on asetettu. Ja otimme vaarin myös teidän ehdotuksestanne lisätä viittaus sukupuoliasioihin Neuvottelut ovat hyvin pitkällä. Tämänhetkinen teksti on kyllä otettu huomioon ja me tosiaankin välitämme teidän viestinne ja ehdotuksenne johdollemme. Hienoa. Näin kohta 25 on käsitelty. Siirrytään kohtaan 26. Merkko Surre, eli samalla alueella pysytään. Mahtaako se olla Matias Jörgensen, joka nyt kertoo meille näiden neuvottelujen tilasta? Ole hyvä. Unus. Joko hän tai hänen klooninsa. Kiitos paljon tästä mahdollisuudesta jälleen kerran. Tämä on äärimmäisen ajankohtainen katsaus, nimittäin joitain tuntia sitten meidän äh, Merkosuur vasta puoli hy- hyvästeltiin. He olivat äh, meidän kanssamme viime viikon ja viikonlopun yli. Ja kävimme näitä neuvotteluita. Vietimme intensiivisen kymmenpäiväisen, kävimme koko asioiden kirjan läpi, alkuperän merkinnät, säännöt, tekijänoikeudet, valtionapusäännöt, muiden muassa ja niin poispäin. Meillä oli pitkälliset syvälliset keskustelut, niin päällikkö kuin teknisellä tasolla – oli selvää, että molemmat osapuolet saapuivat sangen hyvin valmistautuneina. Molemmat osapuolet olivat työskennelleet asioiden parissa ennen neuvotteluita. Meille saapui Merkosurmaiden hyvin valmistautunut ja runsaslukuinen neuvottelutiimi. Joissain asioissa päästiin eteenpäin, joissain asioissa ei päästy eteenpäin. Te saat erittäin nopeasti kertomuksen neuvottelukierroksesta. Kuten tiedätte, me toimimme näin ja tämä neuvottelukierros ei ole mikään poikkeus. Tämä hyvin pian julkaistaan. Mutta minä voisin antaa teille pienen maistiaisen näistä neuvottelujen tuloksista. Kun sanon, että etenimme, niin on totta, että etenimme monessa asiassa, muun muassa alkuperää, säännöt, alusten olosuhteet, nämä erityistalousalueet, avoimuusluku saatiin päätökseen. Se oli tärkeä, se eteni niin melko nopeasti. Se oli ehdotus, joka oli ollut pöydällä jo jonkin aikaa, ja Mercosur hyvin rakentavasti siihen suhtautui tällä neuvottelukierroksella, ja pääsimme sen loppuun julkiset hankinnat tai hallitusten hankinnat, se on tärkeä asia, jossa pääsemme eteenpäin. Kauppa kestävän kehityksen välineenä ja varovaisuusmenettely ja ja pääsimme tässä melko eteenpäin, mutta tässä on vielä neuvotteluita Ja petosten tukien kanssa pääsemme eteenpäin ja TVT-asioissa. Joissain asioissa me emme pääse niinkään eteenpäin, mutta varmasti joissain tulevissa neuvotteluissa pääsemme eteenpäin. Valtioomisteiset yhtiöt – vienti, tullit, Myös palvelutekstiä työstettiin, kuten myös kaupan teknisiä esteitä. neljän suuren asian kanssa emme valitettavasti päässeet eteenpäin, ja ne, nämä neljä suurta ongelmaa ovat tuttuja. Maantieteelliset merkinnät, mikä on suojelun soveltamisala, miten saamme suojan niille nimille, joita haluamme sopimuksessa suojella, mutta valitettavasti emme päässeet yhtään pidemmälle, mitä tulee näihin maantieteellisiin merkintöihin joidenkin nimien suhteen, mitä haluamme suojella. Myöskään emme pääse eteenpäin markkinoille pääsy prioriteeteissa EUlle, viinit, maito, tuotteet, oliiviöljy. Persikat, muun muassa eräs asia, jota me olemme pyrkineet vasaroimaan läpi liittyen liittyy näihin merellisiin resursseihin. Merkosureille tässä tullut vastaan autoteollisuuspaketti, automaatiopaketti. Tässä ei ole tämän alkuperäsääntöjen suhteen eteenpäin, mitä tulee auton osiin ja autoihin. Lisäksi on EU-prioriteetteja, joiden suhteen emme ole päässeet eteenpäin tekstiilit, jalkineet. Näiden suhteen ei päästy eteenpäin. Joten tuloksista tässä saatiin hyviä panoksia molemmille osapuolille, mutta on myös paljon asioita, jotka eivät ole vielä – ratkaistu. Miten pääsemme eteenpäin? Olet varmasti Twitter-riippuvaisia, kuten minäkin. Malmström on twiitannut, hän tapasi Uruguain ulkoministerin ja on katsottava, mitkä ovat nämä seuraavat askeleet. Seuratkaa sitä instanssia, siellä varmasti määritellään näitä tulevia kokouksia ajankohtia. Mutta täytyy olla varma, että komissio on sitoutuneempi kuin koskaan sen suhteen, että tässä voitaisiin saavuttaa hyviä tuloksia tämän sopimuksen suhteen, että saadaan erinomainen tasapainoinen sopimus ja että tämä saavutetaan heti, kun meillä on jotain, mitä me voisimme sitten myydä Euroopan parlamentille, ja jäsenvaltioille ja sidosryhmille, koska se on meidän tavoitteemme, jonka komission puheenjohtaja on unionin tilakäsittelyssä puheessaan nostanut esiin. Kiitoksia. Todella. Kysymys assosiaatiosopimuksestakin on tapetilla. Kyllä. Tähän sisältyy myös äh, tämä poliittinen ulottuvuus. Me olemme saaneet oman osuutemme valmiiksi kesäkuussa. Neuvottelut eivät ole jatkuneet. Kauppapuolella on vielä näitä avoimia kysymyksiä, joista kuulimme, mutta me tuemme Merkosuria äh, organisaationa. Nämä ovat vain näitä teknisiä teknisiä yksityiskohtia. Eli 20 vuoden jälkeen niin asia on hoidettu. Voimme olla tyytyväisiä tähän. Sitten Salafranka, te olette esittelijä. Mikä se on teidän mielipiteenne? Kiitos puheenjohtaja. Olin pitänyt puheenvuoroa tuossa äskeisessä keskustelussa esittääkseni saman pyynnön kuin Meksiko esitteli äskeisessä kohdassa, eli että komission puheenjohtaja Junckerin unionin tilan puheessa esittämä sitoumus olisi toteutunut, eli se, että Euroopan parlamentti on näissä assosiaatiosopimusneuvotteluissa täysin mukana. Näin ei kuitenkaan vielä ole. Tätä sitoumusta ei ole kunnioitettu. Se, mitä komission puheenjohtaja sanoi unionin tilapuheessaan niin tänä vuonna kuin viime vuonnakin, näistä neuvotteluista siitä, että tämä Mercosur-sopimus tulisi aikaan saada mitä pikimmin ja Euroopan parlamenttikin oli pyytänyt neuvotteluprosessiin vauhtia. Minulla on nyt sellainen vaikutelma, että tässä nyt kuitenkin aikaa menee. Tässä on vain kierretty ikään kuin kehää viime joulukuusta alkaen Buenos Airesin kokouksen jälkeen nimittäin. Tässä on neljä viisi aihetta, jotka nyt estävät sopimuksen solmimisen. Jörgensen on nyt tässä ihan viime neuvottelukierroksella viime viikolla ja vielä tähän päivään mennessä saanut aikaan edistystä. Hyvä niin, tästä haluan kiittää, mutta kyllä sitä täytyy vähän valitella puheenjohtaja, että ministeri kokous, joka oli kutsuttu koolle, peruntui, koska olosuhteet tai ehdot eivät täyttyneet sen järjestämiselle pitämiselle. Ja haluaisinkin näin korostaa sitä, että Merkosurin äh, puhe, tämänhetkinen puheenjohtaja, Uruguayn presidentti, tuli Brysseliin, tapasi komission jäsenen ja tällä hetkellä olemme kyllä hyvin, hyvin lähellä sopimusta. Minä suosittelisin osapuolille, että käyttäisivät kaiken energiansa, jotta nämä pienet mielipideerot, jotka nyt vielä ovat olemassa, saataisiin päiviltä ja että komissio voisi sitten kutsua koolle ministerikokouksen vielä eh, ennen eh, tämän vuoden loppua niin, että sopimus, eh, tai sopimusneuvottelut saataisiin päätökseen. Haluaisin erityisesti vedota komissaarisen Hoganiin, jotta tavoite so- tasapainoisen kunnianhimoisen sopimuksen aikaansaamiseksi toteutuisi niin kuin kaikki sitä toivovat, ja että saisimme aikaan sopimuksen, joka hyödyttää kansalaisiamme, yrityksiämme ja kunnioittaisi samalla täysin niitä sitoumuksia, jotka 2004 tehtiin. Tuolloinhan nämä molemmat osapuolet lupasivat parantaa tarjoustaan ja parahin puheenjohtaja vielä sekin, että vapauttaminen tapahtuisi korkeammalla tasolla 90 prosentissa, jos näin ei toimita tai tätä ei saada aikaan, niin tämä olisi kyllä historiallinen epäonnistuminen. Enkä usko, että eh, tammikuusta eteenpäin eh, jotenkin eh, alkaisi aikakausi, joka muuttaisi jotain tässä pitkässä prosessissa. Eli minä todella, todella pyydän vetoan komissioon ja komission sen Malmströmiin, että nyt nopeasti, nopeasti nämä tekniset asiat pois päiväjärjestyksestä ja vielä ennen tämän vuoden loppua ministerikokous ja sopimuspaketti. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt sitten ähm, Brasilian valtuuskunnan puheenjohtaja herra Rues, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Niin, valiokunnassa on jo todettukin Äh, että tässä on tavallaan, ollaan jo menettämässä tämä mahdollisuus, joka meillä on ollut. Brasilian valtuuskunnan johtajana voin vain sanoa, että jos te katsotte, mitä Brasilian kokoisessa maassa nytkin tapahtuu, niin kyllähän se vaikuttaa neuvotteluihin. Muistuttaisin teitä siitä, että Brasilia on maailman viidenneksi suurin maa. Sen talous on hyvin monimuotoinen ja tietenkin Brasilian ja EUn lähentäminen toisiinsa on tärkeää, mutta Koko Merkosurin alue on tietenkin tärkeä. Koko Merkosurin alueen lähentäminen on tärkeää EUlle. Kun ajatellaan Trumpin hallinnon protektionistista asennetta, niin se varmasti kaventaa EUn ja latinalaisen Amerikan suhteita, myös EUn ja Brasilian suhteita, mutta pari sanaa hiljattaisista vaaleista. Esimerkiksi se, että tuleva hallitus ei edes ole kauhean hyvin perillä Mercosurista ja EUsta, tästä Mercosur-sopimuksesta, niin ei vaikea sanoa, mitä sieltä, minkälaisia ääniä sieltä kuuluu. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että tälle uudelle hallitukselle latinalainen Amerikka ei ole prioriteetti. Moni asia edellyttää vielä selvittämistä. Vastavalittu presidentti on sanonut, että se haluaa suosia kauppasuhteita muiden maiden kanssa ja hajauttaa ehkäpä Mercosur-yhteisöä. Olen iloinen siitä, että viime, viimeisimmällä neuvottelukierroksella saatiin aikaan edistystä. Mutta on ymmärrettävää, että saattaa olla, että hallituksen kannat muuttuvat. Ja sitten on tietysti tulossa myös Euroopan parlamentin vaalit. Nehän tulevat puolen vuoden kuluttua. Olen ymmärtänyt, että jatkossakaan kukaan ei tietenkään halua vesittää tätä sopimusta, koska se on tärkeää niin EUlle kuin Etelä-Amerikallekin. Thanks a lot. Now the shadow rapporteurs... Kiitokset varjoesittelijät. Kaksi minuuttia kullekin. Nikola Danttia sitten. Kiitoksia puheenjohtaja. No, jokin viikko sitten olive, olimme Merkosurin missiolla Uruguayssa ja Paraguayssa ja on selvää, että siellä oli poliittisia ongelmia. Poliittiset ongelmat ovat ähm, aika vahvoja, koska niiden kauniiden ja mukavien sanojen äh, lisäksi, ja saatamme kyllä rivien välistä lukea, että tätä sopimusta eivät kaikki halua. Ihan rehellisesti sanottuna jos ö, olot olisivat koko ajan olleet samat kuin ne ovat nyt, niin ei varmasti olisi saatu tämänkään vertaa ö, edistystä aikaa. Nyt me olemme kymmenisen ö, päivää keskustelleet ö, ongelmien ratkaisemisesta. Meillä on alkuperämerkinnät, meillä on ö, viini, öl, oliviöljy, juusto, meillä on monia asioita, joista täytyy keskustella. Tietysti myös julkiset tarjouskilpailut ovat asia, josta täytyy vielä keskustella, mutta kun ajatellaan, minkä verran meillä on aikaa, kun ajatellaan koko aikataulua, niin aika vähän aikaa on. Ja nyt meillä on vielä uusi hallitus, ja maa on niinkin suuri kuin Brasilia niin kyllähän tämä on aikamoinen tehtäväkenttä. No, me haluamme jatkossakin olla optimisteja. Optimismi loppuu vasta sitten, kun kaikki ovet on suljettu. Kyllä me haluamme mennä eteenpäin, painaa eteenpäin. Mutta täytyy muistaa se, että edistysaskeleille on nyt kyllä esteitä. emme ole oikeastaan kohdanneet kauheasti ähm, halukkuutta edetä esimerkiksi näillä mm, alkuperämerki, siis näissä alkuperämerkintäkysymyksissä. Esimerkiksi, ää, äh, jos nyt puhutaan vaikkapa champagnesta tai parmigiano äh, juustosta, niin aika vaikea niitä on jatkossa sitten äh, vaikka tuolla Paraguassa saada jos asiaan ei tule ratkaisua. Mutta ensin täytyy selvittää, mikä tässä nyt ylipäänsä on itse kunkin poliittinen tahto. Ne teemat, joista keskustelimme kymmenen viikkoa sitten, niin ne ihan samat teemat ja ongelmat ovat edelleenkin pöydällä. Kiva olisi tietää, mikä on Brasilian kanta. No, kuten edellinen puhuja sanoi, niin ei vielä ehkä tiedetä. No on se nyt aika huolestuttavaa tietysti, että kymmenen kukata sitten oltiin ihan yhtä samassa pisteessä kuin nytkin. Helmut Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää tiedoista. Eilisen keskustelun jälkeen, kun meillä oli kauppa politiikan päivä, niin täytyy ehkä vielä hiukan pohtia tätä asiaa, puhutaan reilusta, eettisestä kaupasta. Emme me nyt voi mielestäni näin asian johdolla toimia niin kuin ei mitään. Kun ajatellaan vaikkapa kestävyyttä, ihmisoikeuksia ja niin edelleen, näyttäisi siltä, että nämä ulottuvuudet ovat putoamassa kyydistä. Kun ajatellaan vielä sitten nämä Amazonin sademetsiä, metsähakkuita, että voidaan kasvattaa soijaa ja maissia siellä, niin eihän se nyt voi olla niin, että me emme ota huomioon näitä asioita, kun puhutaan kaupasta. Kyllä kaikki täällä mainittu on ihan totta. Ja kyllä neuvotteluissa on, ne ovat vaikeutensa, mutta meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon koko Merkosurin etu, sen yksittäisten jäsenvaltioiden etu ja Euroopan unionin etu. Meksikon kohdallahan juuri totesimme, että ei ole olemassa ihanne maailmaa, mutta jos nyt sitten katsomme, kuinka e, tämä ei ihanne maailma e, e, huononee entisestään, niin mitä ihmettä. Ja kollega Salafranca esittelijänä Kaksi vuotta sitten hän tapasimme Argentiinassa ja jo tuolloin te totesitte, että nyt on kiire, jos haluamme tiettyjä EU-merkosur-sopimuksen ulottuvuuksia saada tässä etenemään ja edespäin. Viimeisten kahden vuoden aikana ei kyllä ole juurikaan edetty, enkä voi kuvitellakaan, että Brasilian uusi johto ja tilanne myös muissa Mercosurin jäsenvaltioissa osittain tässä e, ratkaisevalla tavalla olisi muuttunut. Kyllä meidän täytyy nyt katsoa tosiasioita silmiin sen suhteen, että missä mennään. Ja avoimesti täytyy kertoa, että mikä on Euroopan unionin tavoite sen kauppaa suhteissa Mercosur-maiden kanssa. Kiitos. Ja, voorzitter, dank u wel. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Tänään ää, e, alkomainen sanomalehti Trau julkaisi kirjoitukseni, jossa vaadin, että Merkosur-neuvottelut on keskeytettävä, koska Merkosurmaat haluaa tuoda huonoa, huonosti tuotettua kanaa, broileria meille Euroopan unioniin. Ja sitten vielä Bolsonaron Brasilian uuden presidentin järkyttävät suunnitelmat Amazonin metsien tuhoamiseksi Tämä on, sitten siellä tapahtuu hirvittäviä ihmisoikeusrikkomuksia, ympäristörikkomuksia, biodiversiteetti vaarantuu. Samoin maailmanlaajuisesti Amazonin aarniometsät ovat erittäin merkittävä hiilinielu ja 1,3 eh, miljoonaa gigatonnia lisää pääsisi hiilidioksidipäästöjä ilmakehään, jos näitä metsähakkuita toteutettaisiin. Ei Euroopan unioni voi tehdä eh, kauppaa tuollaisten tahojen kanssa. Kiitos. Maa. Kiitos. Eh, kysymys. Mitenkä arvioidaan Bolsonaron Ähm, johtoa nyt sitten äh, tätä uutta presidenttiä näissä neuvotteluissa. Olemme nähneet monissa hänen julkilausumissaan, että äh, Bolsonaro äh, kopioi ikään kuin Donald Trumpin politiikkaa. Trump on halunnut uudelleen neuvotella naftan pikemminkin kuin, että se olisi alueellinen sopimus siitä tulisi kaksi eh, kahdenvälistä sopimusta. Tätäkö Bolsonarukin ajaa? Onko hänellä tällainen strategia, että sen sijaan, että olisi alueellinen sopimus, jota me ajamme ja joka olisi hyväksi paitsi Merkosurille, koko latinalaiselle Amerikalle ja myös Euroopan unionille, niin että Bolsonaro pyrkisi nyt eh, tätä eh, vahvaa taloudellista maansa asemaa käyttämään hyväkseen, pakottaakseen EUn kahden sopimukseen. Sitten Nadia Hirsch. Kiitos. Puhun Alde Varjo esittelijä Sarantsovan puolesta. Hän tukee sitä, että tämä kauppasopimus saadaan päätöksen mahdollisimman nopeasti. Tässä tämä mahdollisuuden ikkuna ei ole vielä sulkeutunut, mutta hän on huolissaan, että tässä ollaan sitä mieltä, että voidaan vain pitkittää näitä neuvotteluita. Joulukuu 2017, tammikuu 2018, maaliskuu, heinäkuu. Ja koska tämä poliittinen sopimus on saatava aikaiseksi, voisiko olla mahdollista, että G20 huippukokouksen mennessä saataisiin tämä sopu Buenos Airesissa järjestävä kokous siis, ja tässä on EU-valitkin puolen vuoden päästä, joten tässä autot Yhdysvalloille, maatalous Merkosurille ovat nämä ongelmakohdat. Ne voivat olla tässä ratkaisuasemassa. Harantsova toivoo, että tässä voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen, että autoasian löytyy ratkaisu. Meksikon kanssa saatiin sopimusaikaiseksi ja Chile sopimuskin on tuloillaan. Näillä on merkittävästi hyötyjä niin Euroopan unionille kuin koko alueelle. Toisaalta meillä ei ole mitään näyttöä vielä siitä, että saisimme sopimuksen Mercosur talouksien kanssa, merkittävät Mercosur-taloudet, vaikka tässä neuvottelujakin on käyty jo 20 vuotta. Aransova toivoo, että tässä saataisiin seuraavalla kierroksella neuvottelu loppuun. Toivon vielä. Karolin, kiitos puheenjohtaja. Minulla on nyt sellainen vaikutelma, että tässä iltapäivän mittaan kaikki sopimukset, joista ollaan puhuttu, niin pitäisi joidenkin mielestä välttämättä saada läpi tässä vielä ennen Euroopan parlamentin vaalia ja että ei ole mitään epäilystäkään siitä, etteivätkö kaikki olisi todella edistyksellisiä ja kunnianhimoisia. Mutta tässä kun nyt sitten näitä tosiasioita tippuu korviin esimerkiksi Brasilian maanryöstöt tai maanviljelijöiden tilanne siellä ja että tämä sopimus ei suinkaan heitä hyödyttäisi ja samoin sitten poliittinen tila, tilanne, sekin tietenkin on hyvin vaikea, niin vaikea tässä on kuvitella, että sopimus olisi hyvä sopimus. Ihmisoikeustilanne, niin Meksikon äh, kohdalla kuulimme tästä, Merkosurien äh, tilanne on ihan samanlainen. Mitenkä komissio tätä käsittelee? Onko ylipäätään äh, reaktioita ihmisoikeusrikkomuksiin. Ja sitten vielä konkreettinen kysymys, että jos tätä edistystä nyt niin paljon on aikaan saatu, puhuitte kestävyysluvusta, niin mitä konkreettista edistystä sitten, kun neuvottelut ovat jo jatkuneet näin pitkään, niin mikä tässä nyt on sitten niin vallankumouksellista viimeisellä kierroksella viimeisten kymmenen päivän aikana, että voitte sanoa, että todellista edistystä olisi aikaan saatu? Janik Shadow. Si, alors. Kiitos. Joko Euroopan komissio on saanut tietoja, joita meillä ei ole, koska he tietävät, että Brasilian uusi presidentti ei astu valtaan silloin, kun pitäisi valtaan astua. Ja vaikka minulla onkin paljon kritiikkiä Merkosuria kohtaan, maatalouteen ympäristöön liittyen, niin loppujen lopuksi komissiolla on sellainen strategia, että Bolsonarosta ei tule koskaan presidenttiä. Mutta mitä jos näin ei käykään? Kyllä siinä on ongelma käsillämme. Emme voi sanoa, että kun kyseessä on demokratia, voimme neuvotella. Ja sitten kun kyseessä ei enää olekaan demokratia, niin ei enää neuvotellakaan. Tai pitää silti neuvotella. Näyttää siltä, että kaikkien kanssa neuvoteltava kauppasopimuksista, koska vapakauppasopimus sitten tämän autoritarisuuden. Bolsonarolla on ongelmia Pariisin sopimuksen kanssa ja EUlla on ongelmia liittyen maatalouteen, ympäristöasioihin ja metsäkatoon. Tässä Bolsonaro on sanonut, että hän antaa vapaat kädet kaikissa osavaltioissa Amazonin tuholle ja että he haluavat tehdä gmo sojaa ja ties mitä istutuksia. Olen kuullut Ranskan presidentin sanovan pohjanpöntön takana YKssa, että hän ei koskaan allekirjoita vapakauppasopimusta sellaisen maan kanssa, joka ei kunnita Pariisin sopimusta. ja Että miten tässä nyt oikein toimitaan? Mikäli tässä kriittisessä vaiheessa Euroopan unionin ja Etelä-Amerikan kannalta emme pääse eteenpäin siinä, että määrittelemme vapakauppasopimuksen ähm, puitteet arvojen kannalta esimerkiksi, niin mikäli tähän ei päästä, niin sitten en ymmärrä komissiota, mutta kenties heillä on jotain sellaisia tietoja uudesta presidentistä, jota minä en vain tiedä. Dartmouth, please. I'm afraid I'm rather demoted. Pelkäänpä, että äh, tässä vähän lannistimme edellistä puhujaa, mutta kai tällä melkoinen yhteisymmärrys kuitenkin vallitsee. Pari kysymystä olen pahoillani, että olen tässä viimeinen kysyjä, koska saa viimeiseksi vastauksenkin. Äh, Jade sanoi, että Bolsonaro, presidentti, on sanonut asioita, joista hän ei pidä. Ja olen samaa mieltä. Mutta eihän Bolsonaro ole vielä edes astunut virkaansa. Nämä ovat vain tällaisia suulla suuremmalla esitettyjä politiikkoja. Tällaiset lupaukset eivät paljonkaan tarkoita. Eli onko meillä nyt tällainen uusi doktriini, että että vaalilupausten perusteella kauppa loppuisi. Jos näin on, niin se on aika vakava asia. Siitä pitäisi keskustella. Ehkä komissio voi palata tähän. Ja minä tavanomaisen elo, elokuvantisti äh, kaunopohjaisesti sanoi, että meidän ei pitäisi ö, äh, ottaa ihan vakavasti kaikkea sitä, mitä presidentti vaalilupauksissa on sanottu, sanonut. Ö, äh, ja jos tästä sitten loogisesti ajattelua jatkaa, niin pitäisi pohtia, että kenen kanssa tehdään bisnestä ja kenen kanssa ei tehdä. Lista mm, lyhenee aika paljon. Ja täytyy sanoa, että minä en myöskään ole kauhean iloinen siitä, mitä kansanpuolue sanoo Katalonian tilanteesta. Hehän Monethan haluavat laittaa tietyt tahot välittömästi tyrmään. Niin, minä en tiedä mistään, mitä minä haluan vastauksia näihin kysymyksiin. Fisas. Edustaja Fisas. Kiitos Parahin kollega. Ei mitään separatisteja Kataloniassa ole äh, vangittu Äh, ehkäpä poliitikkoja on vankilassa, mutta ei se merkitse sitä, että he ovat tää poliittisia vankeja. Jos politi- poliitikko rikkoo lakia ja joutuu vankilaan, hän ole poliittinen vanki silti. Kiitos. No niin, kiitoksia. Ja nyt sitten Urukuain äh, suurlähettiläs, joka edustaa täällä Mercosur-maita. Voitte lyhyesti kommentoida, olkaa hyvä. No kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos äh, tilaisuudesta saada tavata Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokuntaa. Arvostan kovasti Matiasta ja Adrianoa ja mm, heidän puheenvuorojaan. Voin vahvistaa, että 12. marraskuuta alkaen täällä Brysselissä pidettiin 20 päivän tiiviit neuvottelut tarkoitus oli tietyt avoinna olevat kysymykset, jotka ovat teknisiä luonteeltaan, saada ratkaistua. Tarkoitus oli, että tuon prosessin päätteeksi 19.11. alkaen Malmströmin johdolla olisi sitten 5-6 arkaluontoisinta asiaa sovittu vielä ministeritasolla ministerikokouksessa. Ja jos tämä olisi onnistunut, niin sitten äh, näiden kahden äh, blogin äh, välinen tilanne olisi saatu etenemään. Viimeisten kahden viikon, viikon aikana monilla aloilla edistyttiin ja monta tärkeää asiaa saatiin hoidettua. Jotkut niistä on mainittu täällä. Matias muun muassa puheenvuorossaan puhui näistä. Mutta on korostettava, että siitä huolimatta, että osa näistä aiheista jotka olivat erityisesti Euroopan unionille tärkeitä, niin ne saatiin ratkaistua lähinnä Merkosurin joustavuuden ansiosta. Mutta sitten on muutama muu aihe, teknisiä nekin luonteeltaan, joissa ei saatu aikaa edistystä ja torstaina sitten iltapäivällä EU päätti perua ministeritason kokouksen. Valittelemme tätä kovasti, koska olisimme olleet vielä valmiit etsimään sopimusta näissä aiheissa. Ja ministerit olisivat voineet poliittisen korkean tason ohjeistusta antaa ratkaisun löytämiseksi. Uruguain ulkoministeri, joka johtaa tällä hetkellä Merkosuria, puheenjohtajana tuli Brysseliin osoittaakseen Merkosurin sitoumuksen saattaa nämä neuvottelut päätökseen mitä pikimmin. Sandra Galina ja sitten komissaarisen Malmström olivat EU-puolelta mukana ja molemmat osapuolet sitoutuivat välittömästi jatkamaan tätä teknisen tason prosessia, jotta saataisiin aikaan konkreettisia ja realistisia ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat sen, että voitaisiin ministerikokous kutsua koolle vielä ennen vuoden päättymistä niin, että nämä neuvottelut saataisiin menestyksekkääseen päätökseen. joulukuussa, joulukuulta etsitään nyt sitten mahdollisia päivämääriä ja toivomme todella kaikesta sydämestämme, että saataisiin nämä asiat hoidettua niin, että saataisiin neuvottelut päätökseen. Puheenjohtaja, voin vielä korostaa, että se, mitä Matias Jörgensen tässä nosti esiin avoimina aiheina, niin kyse ovat merialan palvelut, auton osat, maantieteelliset merkinnät, maitotuotteet, maatalouskiintiöt, jotka ovat merkosuudelle tärkeitä. Ja täytyy kyllä todeta, että näistä nämä aiheet ovat jo ministerien Ähm, pöydällä siinä mielessä, että ministerit ovat luvanneet, että ne voidaan hoitaa ministeritasolla äh, niin, että äh, vaikka tekninen taso nyt on äh, pyrkinyt asiat ratkaisemaan, niin ehkä se on nyt tullut mahdollisuuksiensa rajoihin ja ehkäpä olisi paras siirtää nämä ministereille. Adrianuksen kanssa olen täysin samaa mieltä siitä, että me Merkosurin puolelta olemme koska tahansa valmiit istumaan jälleen kanssa saman pöydän ääreen, että asiat saadaan hoidettua. Kiitos. Kiitoksia. Nyt komissiolla olisi varmaan vielä sitten vastauksen paikka muutama kysymys. Matias, ole hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kenties vastaan tähän Viimeisen puheenvuoron ensin erinomainen ystäväni Uruguayn suurlähettiläs esitti kysymyksiä. Kyse ei todellakaan ole siitä, että tässä olisi jäädytetty ministerineuvoston ministerikokouksen järjestäminen. Me olemme ilmoittaneet komissiosta, että me olemme valmiita järjestämään ministerikokouksen. Ja tämä on edelleen voimassa tämä tarjous kun ennakkoehdot on täytetty, niin me järjestämme välittömästi tämän kokouksen. Mutta jotta tämä voi tapahtua, niin on oltava enää rajallinen asioita käsittelemättä ja tulisi olla kaikki asiat riittävän kypsiä, että me voisimme käydä tämän ministerineuvoksen, ne, ministerikokouksen. Ja tämä kävi selvästi ilmi, kun Keskustelemme ministerin kanssa. Ministerikokous järjestetään vasta, kun ennakkoehdot täyttyvät. Ja kyllä Mercosur on todellakin hanakasti pyrkinyt eteenpäin niin mekin, mutta valitettavasti emme ole vielä päässeet riittävän pitkälle. Minä haluaisin kiittää kaikkia täällä puhuneita tuesta näissä neuvotteluissa. EP on ollut tärkeä ajuri siinä, että näissä neuvotteluissa päästään eteenpäin. Toivottavasti autatte meidät myös loppuun. Vaikeita poliittisia päätöksiä on tehtävä. Ei ainoastaan Mercosurin kanssa, vaan myös tässäkin, että on annettava joskus vastapuolelle jotain, joka heille on arvokasta. Tätä ei pitäisi unohtaa. Saatetaan tämä neuvottelu päätökseen, mutta kuinka me voimme saada nämä päätökseen, kun on erittäin tärkeitä asioita. Varovaisuusperiaate, johon ei ole löytynyt vielä ratkaisua. Ja Merkosurilta on tullut ilmoitus, että tämä saatettaisiin ajaa alas siten, EUn ikoniset maantieteelliset merkinnät eivät ole vielä saaneet Merkosurilta takuita, että niitä suojeltaisiin. Ja kun alkuperäsäännöt, joita Mercosur tarjoaa ajoneuvoille ja laitteille, jotka ovat merkittävä osa meidän vientiä, niin kun nämä ovat ne ongelmat, niin kyllä tässä silti on vaikea päästä eteenpäin. Kestävä kehitys, Brasilian vaalit ja mitä tapahtuu. On totta, että kyse on siitä, että Bolsonaro ja demokraattisesti valittu hallinto, mihin he oikein Brasiliassa etenevät. Ja meidän on kysyttävä, että kuinka me haluamme tässä toimia. Lukitsemmeko me Brasilian ulkopuolelle tästä sopimuksesta vai emmekö? Mikä on se tie, jota haluamme kulkea? Pyrimmekö vaikuttamaan heihin ihmisoikeusasioiden suhteen, haluamme aloittaa yhteistyö kuvioita heidän kanssaan vai emmekö? Ja se on avainkysymys. Ja nyt tämä sopimus, jossa on kauppa ja kestävä kehitys, sopimus, joka on ratifioitava, joka pannaan täytäntöön tehokkaasti jossa korostetaan myös ILOnkin esiin nostavaa monenvälisten kestävän kehityksen sopimusten merkitystä, niin mielestäni tämä on, tässä on oikeat puitteet toimia. En tiedä, mihin EP haluaa kulkea, mutta me ainakin olemme valmiita kulkemaan tätä tietä pitkin. Täällä kysyttiin, mitä kauppa ja kestävä kehitys luvussa on saavutettu. Tässä sopimuksessa se, mitä me olemme neuvotelleet, on erittäin vastaavaa, mitä meillä on meidän erittäin hyvissä sopimuksissa ollut tähän asti. Me rakennamme tältä pohjalta. Ja se, mitä me saavutimme nyt, on se, että kuinka paneeleja perustetaan, miten tässä tulee toimia. Joten kyllä tämä oli hyvä lopputulos. Minulla ei muuta. Mutta toki Euroopan parlamentin viesti on välittynyt. Tämä kiireellisyysviesti on myös välittynyt ja vien sen komissiolle takaisin. Kiitos. Oliko teillä vielä äh, lisättävää? Kyllä. Kiitos, kiitos oikein paljon. Kiitos tästä hyvin eloisasta keskustelusta. Olen täysin samaa mieltä kollegani Matiasin kanssa mitä kauppapääosastolta kuultiin. Tässä puhutaan assosiaatiosopimuksesta, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat asioihin, joita pitävät tärkeänä kyse on paitsi kaupasta ja kestävästä kehityksestä, myös poliittisista sitoumuksista, demokratia-arvoista, ihmisoikeuksista, osallistumisesta poliittiseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Ja molempien osapuolten täytyy kunnioittaa näitä. Älkäämme myöskään ää, ää, aliarvioiko näitä neuvotteluja neuvottelumaita. Eivät ne ole mitään kehittymättömiä maita, ne ovat erittäin kehittyneitä maita eikä mitään kehittymättömiä maita, joissa olisi kummallisia hallituksia, vaikka tästä voi ollakin täällä nyt monta mieltä, mutta niissä todella niin talouden alat kuin yhteiskunnan eri osatkin voivat olla erimielisiä eri kysymyksistä. Eh, jos me emme saa tätä sopimusta, assosiaatiosopimusta aikaan, eh, niin eh, pitääpä sitten nähdä, miten siellä kehitytään. Siis ei kyse ole todellakaan vain palveluja, ja tavarakaupasta, kyse on sitoumuksesta arvoihin, demokratian malliin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, kyse ei ole suinkaan hallitusten välistä sopimuksista, vaan yhteiskuntien välisistä sopimuksista. Ja tärkeää, että voidaan saada aikaan edistystä. Ja kun näihin arvoihin kohdistuu hyökkäyksiä tai painetta, niin niitä on voitava puolustaa paitsi Euroopan unionissa myös yhdessä samaa, samoja arvoja ajavien maiden ja tahojen kanssa. Tätä ei tulisi aliarvioida. Kiitos. Kiitoksia ja lopuksi sitten vielä esittelijämme Sala Franka. Kiitos puheenjohtaja. Valittelen, että tässä kollegaa, joka viittasi separa tisteihin poistui. Hän, hän nyt sai vastauksen Fisasilta. Katalonia ei koskaan ole ollut itsenäinen valtio niin kuin Skotlanti on ollut. Ei, vaan Katalonia on kuulunut Aragonin kuningaskuntaan aikoinaan ennen Espanjaa. Espanja on ää, ähm, oikeusvaltio ja ei todellakaan äh, voi olla oikeusvaltiota ilman, että myöskään kaikki toimijat siellä kunnioittaisivat ää, äh, äh, lakia. Älkäämme nyt tässä vähätelkö valoa ja liiotelko varjoa. Kyllä se nyt niin on, että suurin osa tästä sopimuksesta on jo saatu aikaan yli 90 prosenttia myös kaupan alalla. Tällä neuvottelukierroksella saatiin aikaan edistystä. En tiedä komissiolta kuinka monta prosenttia edistystä komission mielestä, mutta minä ymmärsin, että 3-4 prosenttia, joten näin voisin kyllä rauhoitella kollegaa Dantia muun muassa – kyllä tässä on maantieteisten merkintöjen suhteen saatu aikaan merkitystä, merkittävää edistystä ja mm, olemme jo samoilla kynnyksillä, kynnyksillä kynnysarvoilla kuin Meksiko ja Japanin kanssa. No niin, auton osat tässä vielä auki ja pari muuta aihetta, mutta ei siis montaa. Eli olkaamme nyt rehellisiä, kun arvioimme asiaa puheenjohtaja parlamentissa olemme kannattaneet tätä sopimusta ja olemme kannattaneet muun muassa Kuupan kanssa käytävää vuoropuhelua ja neuvottelua ja Vietnamin vaikkapa. Tätä sopimusta on neuvoteltu jo yli 20 vuotta. Ja jos nyt yhdessä jäsenvaltiossa yksi lehti sanoo jotakin, niin emme me nyt voi sen pillin mukaan hyppiä taikka että Brasilian kaltaisessa maassa mahdollisesti valtaan astuu presidentti, joka ajattelee jotain. Olisi hyvä, että tietäisitte, mistä puhutte. Ja kyllä minäkin olen huolissani, niin kuin kollegat, siitä, että Brasilian kaltainen merkittävä maa luopuisi ilmastosopimuksesta, eroaisi siitä. Ja se on äärimmäisen tärkeä osa Euroopan unionin agendaa ja solmimia sopimuksia. Puheenjohtaja, pyytäisin, että tässä nyt kaikki ehkä olisimme vähän vähemmän arrogantteja ja ehkä vähän maltillisempia kuitenkin. Emme me yksin päätä yhtään mistään. Kyse on kahden osapuolen välistä sopimuksesta, eikä Euroopan komissio tässä mitään myönnä kenellekään, vaan kun käydään kahdenvälisiä neuvotteluja, täytyy löytää sellaisia toimintamalleja, jotka molemmat osapuolet voivat hyväksyä, jotta saadaan aikaan kahden osapuolen välinen sopimus. Tämä on äärimmäisen tärkeä eh, strateginen sopimus kaupallisesti, poliittisesti, taloudellisesti ja tosiaan eh, olisi äärimmäisen tärkeää nyt tarttua tähän tilaisuuteen ja saada tämä sopimus aikaan ennen eh, vuoden loppua. Ja että tuo ministerikokous nyt kutsuttaisiin koolle ja että ei otettaisi enää takapakkia aiheessa, joista on sovittu. Jotkut jäsenvaltiot ovat tässä nyt ajatelleet, että voitaisiin vielä ottaa takapakkia, mutta nyt on tartuttava tähän historialliseen hetkeen. Tämä historiallinen ovi on nyt raollaan. Meidän tulee avata se ja kulkea siitä. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä. Näin kohta 26 on saatu hoidettua. Eli kohtaan 27 eteläisestä Amerikasta pohjoiseen Amerikkaan, nimittäin EUn ja Yhdysvaltain kauppasuhteet ovat luonnollisesti tärkeä osa kaupan alaa. Nekin tietenkin komission jäsenhän oli viime viikolla Washingtonissa keskustelemassa Lighthizenin kanssa yhdysvaltalaisen neuvottelukumppanin kanssa ja lehdistä saatoimme lukea, että presidentti Trump ja nämä, tämä kuuluisa raportti 232 ja nämä auto, autotuontiin liittyvät kysymykset ovat olleet esillä ja meillä on ollut nyt sitten tiettyä kokemusta tästä Yhdysvaltain edustajien kanssa jo, joka näyttäisi nyt etenevän noilla linjoilla. saadakseen Euroopan unioni vähän hikoilemaan. Siis Yhdysvallat on tässä vähän uhkailut Euroopan unionia. Joten eh, nyt olisi hyvä kuulla tästä yksityiskohtaista tietoa tästä kokouksesta ja EUn ja Yhdysvaltain tulevista kauppasuhteista. Hyvin tuntemamme Ignacio Becerro, kauppapäosaston johtaja, on täällä paikalla kertomassa meille sisäpiirin tietoa. Uh, thank you very much, uh, chairman. Uh... Kiitos paljon puheenjohtaja haluaisin nyt tehdä tilannekatsauksen siihen, missä ollaan näiden neljän avainasian kanssa, joita tulisi panna täytäntöön koskien tätä yhteislausuntoa sen jälkeen, kun puheenjohtaja Juncker sopi asiasta Trumpin kanssa. Nyt puhuisin näistä teollisista tariffeista. Tässä yhteislausunnossa puhutaan hyvin selkeästi. Ainoat kauppaneuvottelut, joita voidaan käydä Yhdysvaltojen kanssa, ovat ne neuvottelut, että voitaisiin poistaa nämä teolliset tariffit. Komissio teki hyvin selväksi alusta lähtien, että olemme valmiita aloittamaan soveltamisalaa koskevan neuvottelut siten, että neuvottelut saataisiin alkuun ja päätökseen, kun olisi oikea aika. Yhdysvallat sanovat, että ei tässä mikään kiire ole. Sen jälkeen Yhdysvallat päättivät ilmoittaa kongressille ja aloittaa kuulemiset kongressin kanssa kauppa sopimusta aloittain ja sitten kongressi on kysynyt heiltä, miksi te näin haluatte toimia, että ei tule mahdollista. Tariffeista ei ole mitään uutta raportoitavaa. Komissaari teki selväksi, että ainoat neuvottelut, joita voitaisiin kaavailla, ovat neuvottelut, jotka rajoittuvat siihen, että käsitellään näitä teollisuustariffeja. Tässä neuvotteluosapuoli sanoi, että tämän kuulta kongressia ja tässä ei ole mitään uutta kehitysaskelia, mitä tulee näihin teollisiin tariffeihin. Meillä tässä on nostettu esiin se, että saattaa olla mahdollista edetä sellaisilla osa-alueilla, joissa on molemmat intressit kyseessä – tässä on sääntelijät mukana molemmilta osapuolilta. Ja Malmströmin ja suurlähettilään neuvotteluja ennen meillä oli komission jäseniä, myös eri pääosastojen edustajia, jotka sääntelevät, ja sitten sääntelyvirastoista oli myös Yhdysvallan osapuolelta edustajia. Me olemme tässä löytäneet kolme osa-aluetta, joilla me uskomme olevan mahdollista edistyä neuvotteluissa melko lyhyellä aikavälillä. Nämä kolme osa alueita ovat äh, lääkkeet, äh, lääketieteelliset välineet ja kyberturvallisuus. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Mutta tässä on nämä kolme osa-aluetta, jotka me olemme nyt identifioineet sellaisiksi, että niiden suhteen on mahdollista – päästä eteenpäin. Saattaa on myös muita osa-alueita, joiden suhteen me olemme aloittaneet hyvät keskustelut, mutta on selvä, että minkäli haluamme edetä, lisäneuvotteluja tarvitaan. Me olemme puhuneet sääntöjenmukaisuuden arvioinnista, me olemme puhuneet teollisista standardeista, varsinkin mitä tulee uusiin teknologioihin. Ja me olemme puhuneet lääkkeistä ja lääkinnällisistä laitteista. Näiden näillä osa saattaisi olla myös mielekästä sopia vapaaehtoisista säännöistä. Malmström ja suurlähettiläs läheiset käyvät hyvää, hyviä keskusteluja. Ja näillä kolmella osalla, jotka minä mainitsin, niin uskon, että sääntelijät ovat melko läheisesti ymmärtäneet, mitä heidän pitäisi tehdä mitä he voivat tehdä, kunnioittaa kuitenkin samaan aikaan molempien lainsäädäntöä. VTO-uudistus ja kuinka tulisi puuttua epäreiluihin kaupallisiin käytäntöihin. Näillä osa-alueilla meillä on ollut hyviä keskusteluja Yhdysvaltain kanssa. Olemme keskustelleet siitä, kuinka tulisi VTO kuria parantaa liittyen teollisiin tukiin, teknologiasiirto asioihin. Me olemme Japanin, Japanin Yhdysvaltain kanssa tehneet hyvää yhteistyötä siitä, kuinka olisi mahdollista parantaa avoimuutta ja ilmoitustoimia VTOssa. ICUssa emme päässeet eteenpäin, siitä ei keskusteltu Washingtonissa. Me olemme muiden kanssa ja me toivomme, että mikäli me teemme konkreettisen ehdotuksen. Toivomme, että tämä johtaisi siihen, että Yhdysvallat aloittaisi tämän neuvottelun 232-tutkimus koskien autoja. Kyllä, me olemme tietoisia, että Valkoisessa talossa on keskusteltu asiasta ymmärryksemme mukaan mihinkään kriittisen lopputulemaan ei ole vielä tultu sen suhteen, koska tämä tulisi julkistaa, tämä 232 kertomus, mutta Klaihäsren käymissään, kanssakäymissään neuvotteluissa Malmström on tehnyt selväksi, että mikä tahansa kertomus, joka uhkaa tai uhkaa asettaa tariffeja uusiin autoihin tai auton osiin vientiin, niin siihen kyllä puututaan sitten voimakkaalla kädellä. Tämä tuodaan ainoastaan perustelluista syistä kuultavaksi, mutta mikäli Euroopan unionin vientiä uhattaisiin, niin voit olla aivan varmoja, että kuuleminen tämän tyyppisessä aiheessa järjestettäisiin. On täysin selvää, että tarifikeskustelut eivät voi alkaa, mikäli uhataan rajoittaa Euroopan unionin vientiä. ja myös muut toimet tulisi arvioida. Muuta tariffia neuvotteluissa ei ole päästy eteenpäin, eikä meillä ole mitenkään missään nimessä epäselvää, että me emme tule ottamaan näitä auto- ja auton osa vientiasioita näihin neuvotteluihin mukaan. Lisäksi meillä on selkeä kanta, että me emme missään suhteessa ole valmiita aloittamaan mitään neuvotteluita, mikäli meitä uhkaillaan. Ja mikäli meitä uhattaisiin toimilla, me ryhtyisimme konkreettisiin toimiin. Ja me toivomme, että Euroopan parlamentti tukee tätä lähestymistapaa ja varsinkin neuvosto tukee tätä. Mitä tulee näihin seuraaviin askeliin, niin teknisellä tasolla koskien sääntelyasioita tulla neuvottelemaan. Me pyrimme hieman jämäköittämään tätä edistystä. Näyttää siltä, että G20-kokouksen puitteissa puheenjohtaja ja presidentti saattaisivat neuvotella. Ja tässä on kaksi eri neuvotteludirektiiviä valmisteilla – Ensimmäinen koskien teollisista tariffeista, siihen liittyvä neuvottelumandaatti, kenties tässä voitaisiin päästä eteenpäin. Ja sitten seuraava asia koskee tätä säännönmukaisuuden arviointia. Sillä se on näistä se osa-alue, joka vaatii kansainvälisen sopimuksen neuvottelun, ja siksi me tulisimme ehdottamaan neuvotteludirektiiviä tätä osa-aluetta koskien. Minäpä päätän puheenvuoroni tähän, mutta mielelläni vastaan kysymyksiä, minkä sellaisen tulee. Mandate. Uh, what is your... Niin, mandaatista vielä. Minkälainen visio teillä olisi aikataulusta? kun käydään keskustelua mandaatista, niin siitä sananen. Between the mandate. Tekisin eron um, ähm, mandaattiin uh, äh, sääntöjenmukaisuusarvioinnin uh, osalta. Siis uh, tarkoitan, että heti kun uh, teksti on teknisesti valmis, niin me esitämme sen neuvostolle ja voimme varmasti päästä eteenpäin nopeasti. Mutta kun puhutaan teollistulleista, niihin liittyvästä mandaatista, siis tämä on se ero, jonka halusin tehdä, niin silloin ää, asia on vähän erilainen, tilanne on vähän erilainen, koska mehän emme ole vielä tehneet minkäänlaista ää, ar- tämän neuvottelualan arviointia. Eli me emme ole vielä tähän, tätä voineet tehdä. Ongelma on se, että USA on sanonut, että he eivät voi vielä lähteä meidän kanssamme keskustelemaan ennen kuin tämä 90 päivän ajanjakso kongressissa, harkitaanko kongressissa, on mennyt umpeen. No, joka tapauksessa meidän täytyy pohtia jossain vaiheessa, onko USA halukas rajoittamaan keskustelut niihin aiheisiin, joista sovimme eh, aiemmin. Thanks a lot. Kiitos paljon. Varjoesittelijät. Jannik. Merci Ignacio. Kiitos Ignacio. mepit eivät ole yleensä kovinkaan viisaita ja vihreät mepit ovat kenties vieläkin tyhmempiä. Ja minun on sanottava, että minä en ymmärrä tästä prosessista hölkäsenpölästä, jota juuri kuvailitte. On eräs sana, jota te ette halunneet sanoa, nimittäin kauppasopimus. Neuvotellaan teollisista, teollisista rofeista vaatimusten mukaisuuden arvioinnista – Puhuttiin kongressista ja sen mandaatista, mutta en ymmärtänyt vielä, neuvottelemmeko kauppasopimuksesta vai emme omalta osaltani ymmärrykseni, ja no, minun ymmärrys on hyvin rajoittunutta, niin mikäli teollisista tariffeista neuvotellaan, niin silloin ollaan neuvottelemassa kauppasopimusta. Ja kyseessä ei ole globaali sopimus, mutta kyseessä on transatlant, Atlanttinen sopimus. Toki tässä on nämä teolliset tekijät, vaatimusten mukaisuuden arviointi, jotka ovat tässä panoksena, mutta mikäli näin on, niin te tulette pyytämään mandaattia. Te sanoitte, te pyydätte neuvostolta mandaattia. Parlament, parlamentti tekee oman mietintötyönsä neuvotteluihin liittyen, mutta tässä vaiheessa näyttää siltä, että neuvottelut ovat käynnissä, mutta kyseessä ei ole oikeasti neuvottelutilanne. Ja toisaalta Juncker on tehnyt julistuksia. Täällä puhutaan puhuttiin jetlagista ja muusta. Minä olen ymmärtänyt, että liuskekaasu on enemmän, GMO-soijaa tuodaan enemmän. Oliko hänellä mandaatti vai puhuiko hän mitä sylki suuhun toi. Vai onko tämä Yhdysvaltain lehdistön keksimää? Minä haluaisin tietää, neuvotellaanko tässä nyt kauppasopimuksesta, ja mikäli kauppasopimus olla neuvottelemassa, niin sitten pitäisi neuvotella mandaatista, mikäli kauppasopimus on kyseessä. Kiitos. Helmut Scholz. I can pick up the question. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, Ignacio tästä taustoituksesta. Eilenhän kävimme, me koordinaattorit kävimme äh, komission jäsenen kanssa asiasta keskustelun ja Janik hän sanoi, nämä eivät ole kauppaneuvottelut. Ei ole sovittu neuvotteluista. Puhutaan vain tiettyjen teollisuustuotteiden tulleista ja tietyistä sääntelyulottuvuuksista, niin kuin Ignacio juuri selitti. Joten kysyisin Ignaciolta seuraavaa. Jos kyse on, kun puhuttiin vaikkapa lääkeaineista ja lääketieteellisistä laitteista, tässä on jotain myönteistä saatu aikaan, ja vain näiden sääntelyaspekteista, niin varmasti tässä, kun ajatellaan näiden tuotteiden tuotantoa, niin meillä on erilaiset linjat, ei, esi- ei eläinkokeita esimerkiksi. Eli mistä tässä puhutaan? Eli onko kyse nyt vain tietyistä tuotteista alalla ja tietenkin käydään keskustelua nyt sitten tästä ää, sääntelyaspektista. Mitä se tarkoittaa? Ja sitten 232, siitä on tärkeää kun ajatellaan nämä äh, teräs- ja alumiinialoja, niin tässä äh, on tulleja, kun nyt sitten kyse on myös sotilaallisista tuotteista ja sitten tietenkin autoteollisuuden tuotteet. Eli mikä on nyt kanta Eli kun ajatellaan näitä mahdollisia ennalta ehkäiseviä sopimuksia, ettei tarvitse mennä VTO ja että ollaan VTO kanssa samoilla linjoilla. Kiitos. Anmari Minör. Kiitos puheenjohtaja. Omankin kysymykseni tuossa oikeastaan jo kuulin, ei tarvitse enää toistaa. Mutta kun puhutaan sääntelyalan yhteistyöstä, niin se pidetään puitteiden ulkopuolella. Kiinnostaisi kuulla, mikäs mandaatti tälle sitten on. Eikös tällaiselle yhteistyölle sitten mandaattia tarvita keneltäkään? Tämä minua kovasti kovasti kiinnostaisi. Kiitos. Dartmouth. Sitten Dartmouth. Well, I must say... Kiitos. Täytyy sanoa, että olin aika yllättynyt, kun näin esityslistalla EUn ja USAn kauppaneuvottelut, koska eikö niitä käyty jo pari vuotta sitten. Ja niistä ne tyrmät niistä äänestettiin aika kiihkeästi täysistunnossa. Ja entinen puhemies Schulz erityisesti halusi viedä tätä asiaa eteenpäin, joten täytyy sanoa, että on ihan kiintoisaa, kiintoisa uutinen, että tällaisia neuvotteluita käydään, mutta eivät ne oikeastaan ilmeisesti olekaan kauppakeskusteluita, vaan siellä keskustellaan erinäisistä muista yksityiskohdista. Tähdentäisin, että henkilönä joka on elänyt ja työskennellyt USAssa. Äh, monta kertaa minulla on sitä paitsi myös tutkinto amerikkalaisesta äh, yliopistosta, niin äh, historiallisestihan demokraatit ovat olleet protektionistinen puolue ja republikaanit ovat olleet vapaakaupan puolustajia, mutta nyt tilanne onkin vaihtunut tämän uuden presidentin valtakaudella. Ei nyt aio hänen nimeään edes mainita, koska se veisi teidän ajatuksenne muualle. Mutta demokratiasta on nyt tulossa vapaakauppapuolue. Ja esimerkiksi ohiolainen se, senaattori on tämän protektionistisiiven kärjessä, mutta joutumassa sivuun. Eli rehellisesti sanottuna, sanottuna, jos teillä ei ole jotain syvempää tietoa, mitä me emme tiedä, niin en tiedä, miten tässä asiassa päästään eteenpäin. Ja kysymys, ovatko nämä kauppakeskusteluita vai onko kyse vain tiettyjen kaupan alojen, kapeiden alojen äh, äh, pähkäilystä? Having... Ignacio, kun nyt puhutaan teollisuustuotetarifeista autot, autoja lukuun ottamatta, niin minkälaisista, tai minkälainen osa kaupan volyymista sitten katetaan? Ja moniko tullikohta? Eli onko 70 prosenttia, 60, 50, mitä se on? Ja hyväksyykö VTO tämän? tällaisena kunnianhimoisena kauppasopimuksena. Toiseksi autojen poisjättö aiheuttaa minulle ongelman. Eikö tämä ole tällainen jatkuva uhkaus, mahdollisuus ottaa käyttöön tullit perustuen tähän vanhaikaiseen 232 lainsäädäntöön kylmältä kylmän sodan ajalta vuodelta 1962. Tällainen pysyvä uhkaus. Onko viisasta hyväksyä tämä jatkuva uhkailu? Niin. Juste une petite question supplémentaire, Ignacio. Euh, vous avez mentionné les dé... Pieni lisäkysymys. Ignacio, täällä puhuttiin 90 päivästä, tammikuun puolivälistä siis, mikäli ymmärsin oikein, hallinto joutuu tuolloin julkaisemaan 30 päivää ennen tätä takarajaa, niin julkaisemaan haluaako se tämä neuvotella. Tämä tietää sitä, että me tiedämme, mitä yhdysvaltalaiset haluavat puolessa välissä joulukuuta. Mitä tämä tarkoittaa komissiolle – muun muassa mitä tulee näihin hyvin virallisiin väleihin, joita silloin neuvosto on kanssa. Suuret kiitokset Ignacio näistä selityksistä. Haluaisin sitä seuraavan kysymyksen. Kauppasopimus tai mikä se sitten onkaan, kaupasta tässä nyt neuvotellaan, niin jos ei sitten ole kauppasopimus, niin mä olen kyllä tässä vähän Janon kanssa samaa mieltä, mutta nimestä huolimatta nyt kuitenkin tarkoitus on luoda puitteet äh, äh, teollisuuskaupalle. Äh, ja eikö tässä olisi tärkeää ottaa huomioon sitten myös se, että Yhdysvallat on eronnut Pariisin ilmastosopimuksesta, koska juuri teollisuustuotteiden tuotannossa tällä sopimuksella on merkitystä. Toiseksi kestävän kehityksen luku, miksi se ei olisi tärkeää teollisuustuotteiden vaihdannassa, jos se on sitä palvelualalla ja maatalousalalla. Minä en ymmärrä niitä syitä, miksi eh, sopimus, joka koskee ainoastaan teollisuusmateriaalia, eh, luopuu ikään kuin kaikesta, missä olemme päässeet eteenpäin. Ja tässä samalla sitten luovutaan eh, meidän periaatteistamme kauppasopimuksissa. No niin, ja nyt on Ignacio sinun vuorosi. Ole hyvä. Kiitoksia kovasti. Aloittaisin Jannikin kysymyksellä. Selvää on se, että me emme aio neuvotella kattavasta kauppasopimuksesta USA kanssa. Tähän on monia syitä. Voin tietysti luotella näitä syitä, niitä on monia. Selvää on kuitenkin se, että se ei toimisi. Me tiedämme tasan tarkkaan, että USA ei vastaisi meidän painopisteisiimme Tällä hetkellä konteksti on aika hankala, saattaa tulla suuri kahdenvälinen kauppakonflikti ja kaksi presidenttiä olivat sitä mieltä, että parempi kaventaa neuvottelut teollisuustullien poistamiseen. Totta kai kyse on myös kaupasta, koska tariffit liittyvät kauppaan, mutta kyse ei ole kattavasta kauppasopimuksesta, vaan Äh, tässä keskitytään todellakin teollisuustullien poistamiseen molemmin puolin. Sitten tämä kysymys, johon viittasitte, se liittyy soijaan. Sen osalta ja politiikkaamme ei aiota muuttaa. Kyse oli vain siitä, että haluttiin vaan todeta, että monista syistä soijaa tuodaan enemmän EU-hun. Ja muistuttaisin teitä vielä siitä, että neuvosto, yksi neuvoston jäsenistä on tehnyt selväksi sen, että nestemäinen maaka- nestemäisestä maakaasusta ei varmasti ole syytä tällä hetkellä keskustella, koska kaikki ne toimet, joihin ehkä ryhdytään, niihin ryhdytään nimenomaan USA-maaperällä. Ja tämä kaikki siis liittyy nestemäisen maakaasun vientiin. Ja sitten tämä ää, 70 päivää. Kaupan edistämis säännössä ei sanota, että kongressia pitäisi tiedottaa 30 päivää ennen 90 päivän kulumista äh, neuvotteluiden tuloista, vaan sanotaan, että 30 päivää ennen neuvotteluiden alkamista täytyy tehdä tällainen ilmoitus, mikä tarkoittaa sitä, että ilmoitus voidaan tehdä koska tahansa sen jäl- siis 90 päivän kulumisen jälkeen. Me ei, meidän kannaltamme tämä on vähän outoa, äh, eli että hallinto tiedottaa kongressille neuvottelutavoitteista ilman, että ovat ensin keskustelleet meidän kanssamme ja selvittäneet, mistä me olemme valmiita neuvottelemaan. Eli he voivat sitten tehdä minkä tahansa tiedonannon kongressille ja sitten 90 päivän jälkeen tulevat ja kertovat meille, ovatko valmiita neuvottelemaan siitä, mistä kaksi presidenttiä ovat sopineet. Ja tämä sopimus rajoittuu siis teollisiin tulke, tulleihin. Ei mihin, mihin, mistään muusta aiota keskustella. Ja Helmutin ja Charlesin kysymykseen. Te tietänette, että ennen kuin voimme, ennen kuin käymme keskustelua tai menimme keskustelemaan Washingtoniin yksityiskohtaisemmin, niin me jaoimme asiakirjan teillekin ja siinä me selvitimme, mitkä olivat ne asiat, joiden osalta saattaisimme saada aikaan edistystä sääntelyyhteiskunta-asioissa. Mitä tulee lääkkeisiin, niin me olemme lähellä yhteisymmärrystä hyvien valmistuskäytänteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. On mahdollista, että voisimme kattaa myös rokotteet ja eläinten lääkkeet. Tästä keskustellaan molemmin puolin sääntelijöiden kesken. Ja kun puhutaan lääkinnällisistä laitteista, niin on tiettyjä seikkoja, joista olemme jo keskustelleet aiemminkin USAn kanssa. Yksi niistä liittyy siihen, miten voidaan varmistaa se, että äh, molempien jäljitettävyysjärjestelmät ovat toisiaan vastaavia. Tämä on yksi sellainen asia, joiden osalta sääntelijät ovat yksilöineet tiettyjä aloja, ovat sitä mieltä, että on järkevää käydä lisäkeskusteluita esimerkiksi tietokantojemme vastaavuuksista, kun puhutaan lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyydestä. Ja toinen seikka, mistä on keskusteltu, liittyy siihen, että siihen olisiko Euroopan unionin mahdollista – osallistua monenväliseen sopimukseen, joka koskee lääkinnällisiä laitteita. Samahan on jo toteutettu lääkkeiden osalta, eli halutaan välttää tarkastusten tarpeetonta päällekkäisyyttä. Näistä asioista sääntelijöiden kanssa on keskusteltu ja toivottavasti edistystä saadaan aikaan lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä palaan. No jatkan vielä, vielä tästä sääntelykysymyksistä. Kun katsotaan kaikkea sitä, mistä olemme keskustelleet USA kanssa, niin on vain yksi erityinen kysymys, jonka osalta täytyy ehkä mennä pyytämään neuvotteluohjeita neuvostosta, ja se on yhdenmukaisuusarviointi. Tämähän edellyttäisi sekä EUn että USA välistä kansainvälistä sopimusta ja sellaista ei voi tulla, jos ei ole neuvotteluohjeita, joita neuvosto olisi hyväksynyt. Siksi meidän täytyy tarkastella tätä nimenomaista, tai saada tällainen nimenomainen mandaatti yhdenmukaisuusarvioinnista. No, me haluamme tehdä täysin selväksi sen, mitkä haluamme tehdä täysin selviksi sen, mitkä ovat ne sääntelykysymykset, joista täytyy vielä keskustella, ja mitkä ovat ne, joiden osalta e- ei tarvita mitään muutoksia sääntelyregiimiimme. Me tässä vain sondeeraamme näitä alueita, joissa voisimme saada yhteistyö, siis keskustelun mittaan jotain parannusta aikaan. Ja haluan tehdä selväksi sen, että kaikki sääntelykysymykset täytyy pitää erillään muista neuvotteluista, jotka siis koskevat teollisia tariffeja. Täytyy tehdä selväksi se, että ne keskustelut, joita käydään sääntelyasioista, niin niitä ei pidä sekoittaa kauppaan ja teollisiin tariffeihin. Tämä on ihan pässin lihaa. Ja joku viittasi siihen, onko hallinto valmis neuvottelemaan ajattelemaan vaikkapa muista asioista. No varmastikaan ei ole valmis neuvottelemaan niistä asioista, joita en tässä ole maininnut. Ja tämä kattava kauppasopimus USA kanssa ei varmastikaan ole mahdollinen, koska me emme löytäisi tasapainoa näihin asioihin neuvotteluissa. Ja sitten autot. Meille on selvää se, että neuvotteluissa, tulisi, neuvotteluissa pitäisi myös puhua autoista, kun halutaan poistaa teollistulla. Ja USA-laiset ovat eri mieltä. Tätä asiaa täytyy kyllä selvittää ennen kuin neuvottelut aloitetaan. Ja sopimus, joka poistaa tariffit kaikilta teollistuotteilta, tuotteilta, mutta ei autoilta, on tietysti artiklan 24, GATT-sopimuksen artiklan 24 mukaan ihan perusteltavissa. No minulla nyt ei ole tällä hetkellä mm, tarkkaa muistikuvaa, mitkä nämä tariffilinjat ovat. Joka tapauksessa VT on standardien mukaisesti artiklan 24 mukainen perustelu olisi mahdollinen. Tietysti kun me teemme kahdenvälistä kauppaa USA kanssa, niin autoilla on erittäin merkittävä osa siinä. Jos nämä, jos, jos USA haluaa poistaa nämä autot keskusteluista, niin silloin tulee esiin kysymys siitä, ollaanko tässä VTO mukaisia – No tietysti autosektorilla saattaa olla tiettyjä herkkyyksiä, joista voidaan aina keskustella. Aikatauluissa voi olla erimielisyyksiä, niihin saattaa liittyä kysymyksiä ja ongelmia, niistäkin voidaan keskustella. Mielestäni olen tehnyt jo selväksi sen, että jos nyt tässä vastassa on uhka siitä, että autoille sälytetään tulleja, niin se ei vetele. Mitä tapahtuu, jos me aloitamme neuvottelut ja jossain vaiheessa ilmenee, että että uhka on olemassa, no silloin neuvottelut täytyy keskeyttää. Ei tule kuuloonkaan se, että me tekisimme sopimuksen USAn kanssa ja samalla yllämme häälyisi uhka tällaisesta asiasta. Ja on selvää, että jos puhutaan kiintiöistä autosektorilla, niin emme me sellaiseen ole valmiita. Se olisi selvästi myös VTOn velvoitteiden vastaista. Sitten teräs ja alumiini. Malmström on tästä jo puhunut joka ikinen kokous, jos, joka hän on käynyt ähm, vastapuolen kanssa, niin hän on korostanut sitä, että molempien osapuolten tulisi löytää ratkaisu myös teräs- ja alumiinitariffikysymykseen. Toistaiseksi emme ole saanut minkälaista osviittaa tai tarjousta USAlta, sellaista, joka olisi tyydyttävää. Meillä on kerrottu, että USA saattaisi harkita kiintiöitä pikemminkin kuin tariffeja. No, me olemme tehneet selväksi sen, että kiintiöt ovat laittomia VTOn silmissä jopa pahempia kuin tariffit, joten en tiedä, mitä he voivat meille tässä vaiheessa tarjota sellaista, mitä voimme hyväksyä. Eli ei varmaan löydy ratkaisua. Sitten Imakulaada teki kaikkein vaikeimman kysymyksen. Kyllä meidän täytyy ymmärtää tämä konteksti, jossa keskusteluja käydään. Keskusteluja käydään ö, tilanteessa, jossa halutaan välttää suurempi kauppakonflikti USA ja EUn välillä. Täytyy ymmärtää, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan välttää suurempi kauppakonflikti USA ja EUn välillä? No yhtäältä neuvottelemme hyvin rajallisesta alasta. me keskustelemme vain teollisuustulleista ja ehkä yhdenmukaisuusarvioinneista. Tässä yhteydessä ei ehkä olisi sopivaa sanoa, että tähän täytyy liittää myös kauppa- ja kestävän kehityksen luku ei, ei. Meidän täytyy tosiaan nyt ymmärtää se konteksti, tilanne, jossa näitä keskusteluita käydään. Okei, okay. so... Uh... Katsotaan, mitä tulevina viikkoina tapahtuu. Yhdysvalloissa ja komission ponnisteluissa. Seuraava kohta esityslistalla pitäisi olla keskustelu yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja erityisesti tulevasta kauppa- ja talouskumppanuudesta. Mutta Some serious, uh... meillä on vakavia ongelmia. Ensinnäkin aikataulu. Meillä on vain 10 minuuttia jäljellä. Toisena esittelijä ei ole valmiina. Kolmantena ja suurin ongelma Haluaisimme keskustella joko komission tai neuvottelutiimin kanssa, jotka siis edustavat Euroopan unionia, ja molemmat kieltäytyivät kunniasta saapua valiokuntamme. Haluan nostaa tämän esiin. Oli selvä, että kun kunnioittaa äh, toimivalta asioita, niin Afko ja kumppanit vastasivat tästä vetäytymissopimuksesta. Mutta nyt ollaan käsittelemässä kauppasopimuksen ulottuvuuksia julkilausuma koskien yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn tulevia kauppasuhteita. Tämä julkaistiin 14. marraskuuta meikäläisen syntymäpäivänä. Ja tämä saattaa olla aivan perustavanlaatuisen tärkeä, kun ajatellaan tulevia kauppasuhteita. Mutta, kuten sanoin, neuvottelu tiimin edustajat komissiosta eivät ole täällä ja koska aikaa ei liiemmin ole, ehdotan, että tämä esityslistan kohta lykkääntyy. Mikä on kommentteja? Olkaa hyvä ja puhukaa. Olen samaa mieltä siitä, että on syytä lykätä tätä käsittelyä, mutta jos komissio olisi ollut paikalla, niin olisi ollut kysymys poliittisessa julkilausumassa on osio, joka koskee kauppaa, niin muodostaako se erillisen neuvottelumandaatin vai mikä sen status on? Eihän sillä ole mitään laillista statusta, se on vain yleinen julkilausuma. Mikä sen pointti on? Mikä on se idea? Jos se on enemmän kuin vain julkilausuma, niin eh, meidän pitäisi tietää, tarkoittaako se, että se on neuvottelumandaatti. So, uh... Eh, Totta on toki. Minun ymmärrykseni mukaan tämä ei ole mitenkään oikeudellisesti sitova teksti, mutta joitain ulottuvuuksia kaupankäyntiin liittyen mainittiin, joten kysymys kuuluu, koska tulee tämä mandaatti näihin konkreettisiin neuvotteluihin? Kiitos puheenjohtaja. Olen myös yhtä mieltä, että tämä on syytä lykätä tämä keskustelu, mutta meidän pitäisi aikataulun huomioon ottaen, niin mikäli ensi viikonloppuna ei tätä erityisneuvostoa järjestetä, niin ainakin joulukuun neuvoston jälkeen meidän pitäisi luoda oma kanta kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Me olemme vastuussa siitä, että pohditaan näitä tulevia kaupasuhteita, niin meidän tulisi siinä vaiheessa keskustella näistä haasteista ja siitä, mitä me haluamme tulevista – kauppaa suhteista siten, että kun tiedämme selkeästi, missä mennään, niin olemme valmiita valmistautumaan oman työhömme, koska meidän tehtävänä on sitten vaikuttaa tähän mandaatiin, joka annetaan neuvotteluja varten, joten tässä on tiukat aikarajat ja meidän pitäisi sitten toimia vastuullisesti. Yeah, well, um, of course I, I agree with the, pers- with the uh, Dartmouth. Bowman. I've just got a procedural question to ask, which is, are there circumstances, are there any circumstances in which your committee can require? Onko sellaisia olosuhteita, joissa me voisimme vaatia, että komission edustaja on läsnä? Olen toki samaa mieltä tämän lykkäämisen kanssa. Ainahan sitä voi kysyä. Ei meillä mitään virallista keinoa ole heitä tänne saada. Tämä tarkoittaa, että siirrymme kohtaan 29 muut asiat. Lempikohtani aina. Muita asioita ei ole. Serva kokous kolmas joulukuuta. Kokous päättyy.